Buongiorno a tutti, prendete posto che cominciamo, perché siamo... Hyvää iltapäivää kaikki. Pyytäisin teitä kaikkia istutumaan, jotta voimme aloittaa kokouksen. Partiamo. No niin. Aloitamme kohdasta yksi esityslistan hyväksyminen. Kuten aina teillä on esityslista siellä papereissanne, joten mikäli kenelläkään ei ole siihen mitään huomautettavaa, esityslista on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että Meillä on ITRE-valiokunnan kokous tiistaina 27. maaliskuuta. Kyseessä on yhteiskokous liikennevaliokunnan kanssa ja aiheena on Euroopan yhteenliitettävyysmekanismit artikla 151 mukaan järjestämme tämän kokouksen siis, ja tämän haluaisin teille mainita, koska tämä ei ollut alkuperäisen aikataulumme mukainen kokous. No niin, sitten menemme suoraan kohtaan neljä esityslistassa. Kyseessä on yritysten kilpailukykyä ja PK-yrityksiä koskevan ohjelman perustaminen Meillä on tänään useita kohtia, jotka käsittelevät tätä samaa asiaa. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Daniel Kaleha. Hän on meidän PK-yritysmiehemme Euroopan tasolla. Lisäksi hän tietysti edustaa yrityspääosastoa komissiosta. Annan puheenvuoron heti esittelijälle, eli edustaja Kreutzmannille. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma, jota kustutaan nimellä COSME, koskee vuosia 2014-2020 ja sisältää puiteohjelman kilpailukyvyn ja kilpailukyvyn ja innovaation osalta TIP-ohjelman, joka päättyi vuonna 2013. Kaikki muut osat, kuten älykäs energia, ekologiset innovaatiot ja innovaatio, otetaan uuteen tutkimuksen innovaation puiteohjelmaan horisontti 2020. Jäljelle jää tuo yrittäjyysaloite, innovaatiot ja tähän liittyy monia tärkeitä asioita, kuten hallinnollinen taakkas, toiberin ryhmä siinä ja toimet, joilla lisätään pääomansaantimahdollisuuksia, lainansaantimahdollisuuksia ja eurooppalainen yrittäjyysverkosto. No. von Horizon 2020 absorbiert wurde. On selvää, ettei tämä edellinen ohjelma ole ihan täysin Eurooppa 2020 ohjelmassa. Näin ei voida myöskään parantaa kilpailukykyä PK-yritysten osalta. Euroopan unionin puolelta ei voida antaa tukea. Siksi Euroopan parlamentin jäsenet ovat parlamentin Parlamentin jäsenet ja komissio ovat aloissa tehneet tämän aloitteen 2,5 miljoonaa euroa yhteen verrattuna edelliseen budjettiin. Nyt 1,25 miljardia euroa on kaksinkertaistettu. Tämä koskee rahoitusvälineitä 1,4 miljardia tai 60 prosenttia kosmeohjelmasta. Tämä korotus on välttämättä tarpeen, koska myönteisistä SIP-ohjelman kokemuksista tiedämme, että rahoituksen kysyntä on paljon suurempaa kuin tarjonta. Ja tämä nähdään erityisesti nyt, kun meillä on ongelmia valtion velkakriisin aikana. Minä tuon keskustelun muutaman parannusehdotuksen. Lyhyesti pitäisi keskittyä kilpailukykyisen kilpailukykyisyyden tukemiseen. Poliittiset tavoitteet ovat sinänsä ihan tervetulleita, mutta joitain sopeutuksia vielä tarvittaisiin. Ohjelma pyrkii muutamaan yleiseen tavoitteeseen. Ensimmäinen yleinen tavoite on kilpailukyvyn vahvistaminen ja kestävyyden vahvistaminen Euroopan unionin yrityksissä, mukaan lukien matkailuala. Kestävyyden painottaminen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja matkailun alalla näkyy myös yksittäisissä tavoitteissa. Tämä on tärkeä poliittinen prioriteetti, mutta ei ole ohjelman painopistealue, koska tukimahdollisuudet PK-yrityksille rajoittuvat näin merkittävästi. Siksi vetoan sen puolesta, että ohjelma, jolla on melko rajallinen budjetti, keskittyy kaikkein keskeisimpiin tavoitteisiin kilpailukyvyn vahvistamiseen. Tämä koskee kuitenkin kaikkia aloja, se on ihan selvä. Sen sijaan pitäisi paljon paremmin voida tukea kestävyyttä Horizon 2020-ohjelman kautta, koska näin voidaan kattaa monet painopistealueet ja 6 miljardia on turvallisen puhtaisen energian 7,2 älykkääseen ympäristöystävälliseen liikenteeseen, 3,5 miljardia ilmaston suojelutoimiin ja raaka-aineisiin. Kestävyys on tärkeä ja jos halutaan huolehtia tehokkaasta energian käytöstä, 3,4 miljardia siihen on tästä kokonaisbudjetista kosmessa. Kestävyys ja pitkän aikavälin yritysten kestävä kehitys on tärkeää. Tämä näkemys olisi pidettävä mielessä, kun puhutaan COSME-ohjelmasta. Me haluamme kilpailukykyä, kyllä haluamme turvata sen tämän ohjelman kautta, mutta kilpailukyvyn pitää olla ennen kaikkea kestävää. Ja nyt kun katsomme kestävyyttä tässä valossa, meidän on nähtävä, että tämä yhteys on aivan oikea. PK-yritykset kaikilta aloilta – tulisi saada nauttimaan samista mahdollisuuksista matkailu Lissabonin sopimuksen jälkeen. Onko tässä nyt hyvä ottaa esiin matkailu etulyöntiasemassa muihin aloihin verrattuna? Im Rahmen des Einzel... Also, wir wissen, dass Tourismus... Me tiedämme, että matkailu on erityisen tärkeä ala Lissabonin sopimuksen jälkeen – ja IMKO-valiokunnassa minä jo esittelin mietinnön, joka aiheena oli se, miten matkailua Euroopassa voidaan ajaa rajat ylittävämmäksi, tukea sitä enemmän. Tässä meidän pitäisi nyt olla tarkkana. Varmasti on olemassa hankkeita tällä alalla, jossa PK-yrityksiä voitaisiin auttaa ja myös matkailualaa tuetaan, mutta kyse on kuitenkin Euroopan laajuisesta ohjelmasta ja näihin tiettyihin vaatimuksiin on vastattava. Matkailun alalla on 131 miljoonaa euroa nyt suunniteltu esimerkiksi siksi, että uusia markkinointikonsepteja voidaan ottaa markkinoille. Siihen on varattu 87 miljoonaa. Jos nyt matkailun alalla otetaan huomioon tämä uusien ajatusten markkinoiden tulo, niin se voidaan huomioida, mutta tärkeää on, ja tämän pitäisi olla keskeinen seikka nyt, me haluamme ennen kaikkea tukea PK-yritysten kilpailukykyä. Jos siinä tehtävässä ymmä, onnistumme, niin sitä kautta myös saadaan enemmän työpaikkoja. PK-yrityksiin liittyvä toinen seikka on yritys ostot, jotka liittyvät siihen, miten yritykset tietenkin toimivat. Ja ne ovat keskeisessä asemassa pk-yritysten kasvaessa. Usein ne otetaan nuorempien innokkaiden kontolle, jotka kasvattavat yritystä, luovat uusia työpaikkoja. Komission mukaan vaarana on se, että yrityssiirtojen yhteydessä – 600 000 työpaikkaa saatetaan helposti menettää, jos tätä ei hoideta tehokkaasti. Joten meidän pitäisi huolehtia siitä, että yrityksiä kehitellään eteenpäin. Esimerkiksi jos perheyritykset eivät pysty enää perheyritystä ylläpitämään, niin yritys voidaan siirtää muille kuin perheenjäsenille. Meidän pitäisi Kosme ja tämä Horisontti 2020 ohjelmat pitää erillään hyvin selkeästi. Kosmisia muissa puhutaan tuotteiden nopeammasta tarjoamista ja palveluiden nopeammasta tarjoamisesta, siitä miten arvon lisääntymisen ketju on nähtävä ja siitä miten tuottavuutta ja resurssitehokkuutta on lisättävä. Kaikki nämä näkökannat ovat innovoivia, tärkeitä asioita, jotka eivät välttämättä perustu tutkimukseen, vaan siihen, että optimoidaan yrityksen menettelyt. Siksi kysymys kuuluu, eikö innovaatio ole suoraan kosmen alla rahoitettavissa? Siksi ohjelman tarvitaan lisää taloudellisia varoja. Meidän pitäisi PK-yritysten tehtävää helpottaa mahdollisimman paljon – jotta nämä yritykset pääsevät tähän ohjelmaan mukaan. Siksi pitäisi pohtia myöskin sitä, miten horisontti 2020 ohjelman kynnykset ovat joskus liian korkeita ja siksi meidän pitää ajatella kollegoita, jotka tekevät työtä tällä saralla, kokoontua pohtimaan sitä, miten PK-yrityksien pääsyohjelmiin voidaan luoda mahdollisimman helpoksi. Ja jos Kosmen kautta pääsee nopeammin, helpommin saamaan tukivaroja, niin tehtäköön sitten niin ja pohtia tuota Horizon 2020. Eikö se voitaisi jättää sellaiseksi kuin se on tutkimusinnovaatiota ehkä pekoyrityksille, joissa on 200 tai 250 työntekijää, jotka vois, ja nämä yritykset voisivat saada sitten tuosta 2020 ohjelmasta varoja. Lisäksi pitäisi vielä katsoa joitain saroja ehkä. Joskus indikaattorit ovat enemmän määrällisiä eikä laadullisia. Tärkeää on se, että mitataan todella sitä, mitä halutaan mitata. Ei se esimerkiksi auta, että pk-yritysten perustamiseen liittyviä ongelmia mitataan sillä, miten nopeasti yritys voidaan perustaa. Se ei ole ainoa mittari, ja pitäisi katsoa esimerkiksi sitä, minkälaiset hallinnolliset kulut syntyvät. Ja katsoa, kuinka paljon säästöä syntyy siitä, että hallinnollinen taakka kutistuu. Puhua vaikka hallinnollisesta taakasta X prosentista. Näin Stoiberin ryhmä on myös osoittanut ja tämä on oikein hyvä ajatus, jota pitäisi tukea. Lainan raja on mielestäni liian alhainen jos ajatellaan uutta rahoitusvälinettä, niin pitäisi ajatella, että tässä on nyt 150 000 euroa ylärajana lainoille. Ja niille, jotka voivat käyttää ainoastaan tuota lainavälinettä Horizon 2020 ohjelmassa ainoastaan innovatiivisille yrityksille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei innovatiivisille yrityksille pitäisi olla yli 150 000 euroa – tätä tai voitaisiin kattaa vaikka yrityksen perustaminen tai yrityksen siirron yhteydessä. Tällainen summa tulee helposti ylitettyä. Näin kuitenkin yritykset jäisivät tällaisen tuen ulkopuolelle, joka voisi olla ihan EUn tavoitteiden mukaisesti. 150 000 kynnysarvona pitäisi siis linkittää niin, että korkeammat investoinnit ovat mahdollisia, kun yritykset niitä välttämättä tarvitsevat – Rahoitusvälineiden pitäisi myöskin tasoittaa markkinoiden epäonnistumista kansallisella tasolla ja sitten pitäisi pohtia sitä, miten järkevää on painottaa yrityksiä, jotka jo ovat saaneet lainaa useammasta maasta tai toimivat rajat yli. Meidän pitäisi ajatella näitä kriteereitä. Nämä rajoittaisivat kovasti toimintaa meillä on paljon luoton tarvetta. Ja lopetan puheenvuoroni ihan pian. Investointia tarvitaan paljon paikallisella arvolla ja eurooppalaista lisäarvoa saataisiin siitä, että tuetaan investointeja, joita muuten ei syntyisi kansallisella tasolla tiettyjen yrityssiirtojen ja uusien yritysten perustamisen yhteydessä. Kiitos oikein paljon. Tämä oli melko laaja johdanto, mutta varmasti oletattekin, että esittelijä antaa vähän tällaista impulsia keskusteluun. Ja nyt odotan mielenkiinnolla komission ja tietenkin kollegeidenkin puheenvuoroja varjoesittelijöiden erityisesti. Kiitos. Grazie. La parola alla Kiitoksia. Sitten on puheenvuoron komission edustajalle Daniel Kajeha Crispo, Thank you very much. Kiitoksia. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on erittäin mukavaa olla täällä tänään esittelemässä COSME-ohjelma tälle valiokunnalle. Olen helmikuun alusta lähtien ollut kilpailun ja in, äh, yritystoiminnan, teollisen toiminnan pääosaston johtajana, mutta olen jo vuoden äh, toiminut PK-yritysedustajana ja yhä edelleenkin toimin tässä roolissa. Mielestäni on tärkeää osoittaa tukea jota Euroopan komissio haluaa PK-yrityksille antaa. Minulla jonkin verran dioja, jotka esittelevät tavoitteita ja prioriteetteja, jotka liittyvät kosmeohjelmaan. Ensimmäisenä näemme PK-yritysten tärkeän roolin eurooppalaiselle teollisuudelle. Tämä on meidän lähtökohtamme. PK-yrityksillä on keskeinen rooli Euroopan taloudessa. Meillä on 23 miljoonaa pk-yritystä, 99 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ovat pk-yrityksiä ja ne ovat suurin työpaikkojen tarjoaja Euroopassa. Kaksi kolmesta työpaikasta yksityisellä sektorilla ovat pk-yrityksissä. Jos tarkastelette komission tilastoja viime vuosina 80 prosenttia kaikista uusista työpaikoista on syntynyt PK-yrityksiin, eli ne ovat Euroopan talouden selkäranka. Meillä täytyy olla hyvin vahvaa politiikkaa, joka tukee PK-yrityksiä. Seuraavana näemme sen, että ne ovat hyvin tärkeitä, mutta ne ovat myöskin kaikkein heikoin lenkki. Talouskriisi on iskenyt lujaa PK-yrityksiin Euroopassa tällä hetkellä. Minä sanon aina, että meillä on 23 työtöntä henkilöitä, mutta meillä on 24 miljoonaa työtöntä. Tämä vastaa 10 prosenttia työikäisistä. Ja kaikki nämä makroekonomiset ongelmat vaikuttavat pk-yrityksiin hyvin vahvasti, sillä kuten sanoin, ne ovat kaikkein heikoin lenkki ja ne kärsivät talouskriisistä pahasti. Mitä ongelmia pk-yrityksillä sitten on tällä hetkellä? Ensinnäkin äh, rahoituksen puute. Tämä on kaikkein suurin ongelma tällä hetkellä. Rahoitusongelma lähes kolmas osa pk-yrityksistä, jotka ovat hakeneet lainaa pankista, eivät ole saaneet pyytämäänsä lainaa. Joko se oli hylätty tai sitten heille sanottu, että he eivät voi saada tällaista lainamäärää. Tällä hetkellä noin 500 tai 700 000 yritystä on tällaisissa ongelmissa. Seuraavana ongelmana on markkinoille pääsy. Vain yksi neljäsosa pk-yrityksistä vie ulkopuolisille markkinoille tuotteitaan ja vain 13 prosenttia vie tuotteitaan Euroopan unionin ulkopuolelle. Heillä on rakenteellisia ongelmia viennin suhteen. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, mainitsisin byrokratian, kuinka vaikea PK-yrityksen onkaan täyttää kaikkia vaatimuksia, joita syntyy jatkuvasti uusia menettelytapoja, uusia raportointivaatimuksia, uusia muodollisuuksia. Tämä on suuri ongelma ja aina kun puhun pk-yritysten edustajien kanssa, he sanovat, että jotakin pitäisi tehdä, sillä he eivät pysty pärjäämään näiden uusien hallinnollisten vaatimusten kanssa. Kuinka me sitten reagoimme näiden ongelmien edessä? Meillä on COSME-ohjelma. COSME-ohjelma on komission pyrkimys virtaviivaistaa PK-yrityskysymykset kaikkiin politiikkoihin, eli kaikki uudet rakennerahastot, kaikki uudet rahoitusinstrumentit sisältävät PK-yritysaspektin tulevaisuudessa. Toiseksi me myöskin ehdotamme omistettuja yritysohjelmia, jotka keskittyvät PK-yritysten tukemiseen ja kasvuun. Nämä erityisohjelmat PK-yrityksille Euroopassa ovat Kosmen kattamia kilpailukykyä ja kasvua pk-yrityksille. Tämä vastaa 2,5 miljardia euroa ja kuten juuri sanoimme, me kerromme kahdella CIP varat, eli me kiinnitämme pk-yrityskysymykseen erityishuomiota. Neljä prioriteettialuetta on määritelty, kuinka voimme parantaa rahoituksen saamista, kuinka voimme parantaa markkinoille pääsyä, kuinka voimme tukea yrittäjyyttä ja kuinka voimme parantaa puiteolosuhteita Euroopan unionin yrityksille. Katan kaikki nämä neljä osaa. Ensinnäkin rahoituksen saanti. Meillä on 1,4 miljardin euron budjetti ja kaksi päävälinettä, lainatakuut, joiden budjetti on 4,5 miljardia. Me tarjoamme lisää lainatakuita PK-yrityksille. Miksi näin on? Toimimme näin, sillä suurimmassa osassa jäsenvaltioita PK-yritykset tarvitsevat lisätakuita pyytäessään pankeilta rahoitusta ja investointirahasto tulee tarjoamaan tätä tukea. Tilastojen mukaan nämä takuut saavat aikaan hyvin suuren vipuvaikutuksen jokaista käyttöä euroa. Vastaan me saamme 30 euroa rahoitusta PK-yrityksille toisekseen. Riski pääoma nyt cip on 2,2 miljardia euroa, jotka on saatu liikkeelle, jotka vastaavat 350 miljoonaa Euroopan unionin investointia. Eli tässä vipu vaikutus on yhden suhteen kuuteen. Toinen osa ohjelmaa, toinen prioriteettialue on markkinoille pääsyn helpottaminen. Me haluamme keskittyä palveluiden tarjoamiseen pk-yrityksille niin, että ne voivat laajentaa toimintaansa. Kun yritys vie, se kasvaa, se voi investoida, innovoida, mutta pk-yrityksillä on paljon ongelmia. Ne tarvitsevat koulutusta, tukea, tietoa ja pk-yritysten auttaminen, kun ne etsivät uusia kumppaneita, on tapa luoda uusia mahdollisuuksia. Meillä on Euroopan yritysverkosto, joka tarjoaa tällaisia palveluja PK-yrityksille. Ja me haluaisimme saada vahvempaa tukea aikaan. Meillä on Euroopan yritysverkisto, joka on vahva pohja, ja meillä on pienyritysohjelma, verkosto, joka on 50 maassa olemassa. Se sisältää 60 eri keskusta, joissa yrittäjäryhmät ovat edustettuina ja meillä on yli 3000 henkilöä, jotka työskentelevät tässä verkostossa, mutta haluaisin myöskin mainita muita toimia. IPR Helpdesk Kiinan suhteen oli mahdollisuus tukea PK-yrityksiä, jotka olivat ongelmissa tietyissä kasvavissa markkina-alueissa. Tämä oli pilottihanke ja haluaisin kiittää parlamenttia, sillä tämän toimen ansioista me olemme saaneet aikaan hyvin paljon tukea yrityksille ja tämä oli erittäin tärkeä väline. Me tarvitsemme verkostoa, me tulemme tekemään kartoitusta, me emme halua monistaa toimia, mutta uskon, että tämä on hyvin tärkeä tukiväline. Sitten kolmas prioriteetti, yrittäjyyden tukeminen. Tämä on suuri ongelma Euroopassa. Kun tarkastellaan tilastoja, yhä harvemmat eurooppalaiset haluavat ottaa riskejä. Yhä harvemmat eurooppalaiset haluavat perustaa oman yrityksensä. Jos vertaillaan lukuja Aasian tai Yhdysvaltojen kanssa, Euroopassa on ongelma uusien yritysten luomisessa. Nuoret ihmiset ovat erityisen tärkeitä tässä mielessä. Parlamentin ansiosta me olemme aloittaneet nuorten yrittäjien ohjelman, joka tekee mahdolliseksi nuorten saada tukea kuuden kuukauden ajan yrittäjyydessä ja me haluaisimme vahvistaa tätä välinettä, sillä se on ohjelma, joka on toiminut hyvin. Mutta meidän tulee tarkastella myöskin naisia yrittäjienä. Na- yrittäjien verkosto Euroopassa on toinen esimerkki. Se on toiminut 22 maassa ja me haluaisimme jatkaa tämän verkoston tukemista. Me olemme hiljattain aloittaneet toimen. Ja tämä on toinen ala, jolla me tulemme voimaan toimia COSME-ohjelman puitteissa. Sitten toiminnan puitteiston parantaminen. Mehän kuulimme näistä mitä me teemme, kun yrityksiä siirtyy? Kuinka me voimme yksinkertaistaa toimintaa? Kuinka me voimme vähentää byrokratiaa? Nämä ohjelmat voivat tukea PK-yritys säädösten toimeenpanoa ja se voi helpottaa ympäri Eurooppaa tiettyjä päätöksiä. Esimerkiksi yritysten luomiseen vaadittavan ajan lyhentäminen on tällainen asia tai yritysten siirtymisten helpottaminen. Nämä ohjelmat tulevat tekemään mahdolliseksi jakaa parhaita käytänteitä ja haluaisin tässä myöskin mainita PK-yritysedustajan. Tehän tiedätte, että jokaisessa jäsenmaassa on nyt nimetty PK-yritysedustaja ja komissio tutkii tämän ohjelman toimimista. Uskon, että COSME on ohjelma, jonka pitäisi olla meille väline, joka tulee helpottamaan näitä kaikkia toimia. Herra Kreutzmann omassa esityksessään mainitsi tiettyjä asioita. Hän mainitsi turismiin liittyvät ongelmat. Meillä on erityinen oikeusperusta oikeudellisista syistä. Nyt tämä on cip ja meille äh, oikeudelliset henkilöt ovat kertoneet, että tämä täytyy olla cip tietystä syistä. Toinen äh, Tärkeä ala oli kuljetus. Sen rahoittaminen on tärkeä aspekti. Tämän lisäksi Horisontti 2020 huomenna meillä tulee olemaan työpaja Horisontti 2020 liittyen. Ja me parlamentin kanssa tarkistelemme näiden ohjelmien selventämistä, kuinka me voisimme määritellä indikaattoreita. Tässä herra Kreutzmann viittasi Stoiberin ryhmään. Se voi olla hyödyllinen, jos haluamme selkeitä indikaattoreita, ja hän mainitsi tiettyjä tasoja, kuten esimerkiksi rahoitustason yrityksille. Uskon, että kaikki nämä asiat ovat hyvin hyödyllisiä, mutta minulla on yksi johtopäätös. Meillä on suuri haaste edessämme PK. Politiikka on nyt prioriteettikysymys ja enemmän kuin koskaan meidän pitää saada rahoitusta aikaan, ponnistuksia aikaan, jotta pk-yritykset, jotka ovat kärsineet kriisistä, voivat päästä siitä yli tärkeinä toimijoina, jotka selviävät kriisistä. Joten antakaamme ratkaisu pk-yritykselle, auttakaamme niitä kasvamaan. Me haluamme tulla tekemään töitä Euroopan parlamentin kanssa. Olemme sitoutuneita tähän työhön. Kiitoksia hyvin paljon. Grazie per questa presentazione. La parola. Kiitoksia tästä esityksestä. Sitten edustaja Bendestein, hän on paikalla olevista ensimmäinen varjoesittelijä. Thank you so much. Kiitos oikein paljon. Myös tuntuu, että useimmat meistä ovat samaa mieltä siitä, että keskeisimmät pk-yritystemme haasteet ovat rahoituksen saanti, pääsy markkinoille ja byrokratian kanssa taisteleminen. Aluksi haluaisin sanoa, että komission ehdotus näyttää mielestäni oikein hyvältä. Halusin myös kiittää pääjohtajaa siitä, että hän antoi meille johdannon tähän aiheeseen. Pidän yleisesti siitä, että pyritään nyt saamaan virtaviivaistettua näitä yrityksiin liittyviä ohjelmia, saman näitä helpommin yritysten saataville. Erityisesti pidän tasapainosta pitkän aikavälin ajattelun ja Euroopan kilpailukyvyn ja yrittäjyyden tukemisen osalta. Tämä on varmasti kaikille tärkeä asia. Lisäksi pitäisi pohtia sitä, miten voidaan siis parantaa pk-yritysten pääomansaantimahdollisuuksia. Mutta nykytaloustilanteessa Euroopan 2020 kasvutavoitetta pitäisi priorisoida. Tuo 2,5 miljoonaa euroa on vain 0,2 prosenttia monivuotisista rahoituspuitteista. Meidän pitäisi budjettineuvotteluissa pyrkiä kasvattamaan kosme-budjettia. Mielelläni keskustelen esittelijä Kreutzmannin ja varjoesittelijöiden kanssa tästä. Minulla on muutama parannusehdotus. Matkailusta. En ole ihan vakuuttunut siitä, että tässä pitäisi ottaa esille erityisesti yksi ala. Olen ihan samaa mieltä edustaja Kreutzmannin kanssa. Entä muut sektorit? Tietoteknologia, energia tai elintarviketuotanto. Minä pelkään, että jos keskitytään yhteen alaan ja jätetään muut varjoon. Ja mielestäni tämä ei ole oikea edistymistapa, vaikka nyt otettaisinkin esiin yksi ala, niin pitäisi ehkä ajatella aloja, joilla on parempaa kasvupotentiaalia kuin matkailun alalla. Entä palveluiden vieminen? Palveluiden sisämarkkinat on uusi asia. Ja vielä on olemassa paljon keinotekoisia esteitä palveluiden viennille. Ja sitten Rahoituksen saanti mielestäni on hyvä käyttää varoja tähän saraan. Poliittiset aloitteet on saatava tehtyä niin, että tuetaan yrityksiä, kun ne apua tarvitsevat. Kun pankit ovat erityisen tarkkana nyt, eivätkä mielellään lainaa rahaa, niin silloin on hyvin tärkeää katsoa sitä, miten voidaan parantaa pääoman saantimahdollisuuksia, jotta voidaan tukea kasvua – Olemme juuri kuulleet, että kolmannes yrityksistä ei saa sitä luottoa, jota kaipaavat. Minusta tämä osa Kosme-ohjelma näyttää hyvältä ja pidän tasapainosta tuon takuvälineen ja pame välillä. Jälleen kerran uskon, että Kosmen budjetti on melko pieni verrattuna siihen, minkälainen vaikutus sillä voi olla Euroopan kasvuun ja kilpailukykyyn. Meidän täytyy muistaa se, mihin pyrimme. Me haluamme, että EU-varat toimivat mahdollisimman tehokkaasti paikan päällä. Hyvin tärkeää on se, että raha on siellä lähellä yrityksiämme. Hallinnollisesta taakasta sanoisin, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia, kun pyrimme hallinnollista taakkaa vähentämään. Todella meidän on saatava tällaiset tiukat vähentämistavoitteet. Päivittäin Euroopan parlamentissakin luodaan uutta byrokratiaa uusien direktiivien kautta. Eli meidän pitää pyrkiä vähentämään turhaa hallinnollista taakkaa kaikkialla. Siksi tarvitaan kunnolliset tavoitteet. Markkinoille pääsyn osalta meidän täytyy huolehtia siitä, että – nähdään nykyään voimassa olevat ohjelmat ja hankkeet, kun ajatellaan, että PK-yritykset pyrkivät uusille markkinoille, saavat suuremman markkinaosuuden. Tämä on osa Paul Rybihinkin mietintöä, josta on tarkoitus keskustella myöhemmin tänään. Lopulta en usko, että Kosme-ohjelma, jolla on jo niin pieni budjetti, pitäisi vielä hoitaa myös EFTA-maiden asioita. Hyvä sinänsä tukea pk-yrityksiä myös ehdokasmaissa, mutta entä ne maat, jotka valitsevat jäävänsä EUn ulkopuolelle? Pitäisikö näiden maiden saada hyötyä EUn ohjelmista ja näin vaikuttaa EUn kilpailukykyyn? Minun täytyy sanoa, että tässä on muistettava se, että me käytämme tässä jäsenvaltioiden kansalaisten verovaroja. Kiitos. Grazie per l'intervento. Io adesso Kiitoksia tästä edustaja Bens. Minulla on täällä yhdeksän nimeä puhujalistalla. Suljen sen nyt. Pyritään siihen, että pysytään kolmen minuutin rajoissa. Muussa tapauksessa keskusteluumme venyy liikaa. Herra Ryby. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että esittelijä Kreutzmann – on nyt erittäin hyvin todettu esiin keskeisimmät seikat tästä mietinnöstä. Eli kyse on todella siitä, miten voimme tulla kilpailukykyisemmäksi. Kun velkakriisiä on, on pystyttävä toimimaan tuottavammin ja työntekijöillä on oikeutettu halu saada korkeampia palkkoja, joten meidän pitää toimia sellaisissa puitteissa, jotka ovat mahdollisia meidän tavoitteidemme mukaan. Rahoituksen osalta on kyse siitä, ei ainoastaan miten jäsenvaltiot ja pankit pääomitetaan. Tämä ei voi käydä pk-yritysten haitaksi, koska jos ajatellaan pääomatasoja pk-yrityksissämme, niin tämä on kyllä skandalinomainen tilanne verrattuna Yhdysvaltoihin. Jos riskipääomaa ei ole ei ole myöskään luottoa näille yrityksille ja siksi on hyvin vaikeaa, kun investointi ei kiinnosta, niin maksaa korkeampi nettopalkkoja. Joten kuten Slovakin valtiovarainministeri Miklos kerran sanoi, meidän pitää jättää rahat sinne, missä ne toimivat tehokkaimmin. Ja me olemme oppineet sen, että suurin osa uusista työpaikoista tulee uusista yrityksistä. 85 prosenttisesti uusia työpaikkoja syntyy nuorissa yrityksissä, en voi tästä iästä sinänsä vaan ajatuksista. Me tiedämme, että nuoret yrittäjät ja naisyrittäjät tekevät valtavan pitkiä työviikkoja, paljon työtä, keskimäärin 49 tuntia viikossa. Siksi pitää saada oikeutetusti kunnolla palkkaa jos lähtee yrittäjäksi. Siksi on aivan erityisen välttämätöntä se, että pohditaan poistoja. Meillä on yrityksenä se, ongelmana se, että kun uusia yrityksiä perustetaan, niin se, miten tilinpidossa otetaan huomioon luotto. Komissio on pohtinut nyt sitä, mikä olisi tässä mahdollisimman hyvä poisten järjestelmä noin 5000 dollariin Yhdysvalloissa pienet rökkeet voidaan heti tehdä poistoina. Usein Euroopassa on kyse hyvinkin pienistä summista ja tietenkin, jos ei näin voida tehdä menojen osalta, syntyy voittoja, joka on ihan vain teoreettista ja sitä sitten verotetaan. Ja siksi yritysten on otettava lisää luottoa. Tämä on tällainen kuolemanspiraali, josta on päästävä eroon olisi pohdittava sitä, miten nuoret yritykset kolmen, viiden ensimmäisen vuoden aikana voisivat saada erityistä tukea niin, että verotusasema olisi helpompi. Voitaisiin maksaa kunnollista palkkaa yrittäjälle ja yrityksessä työtä tekeville. Sitten pitäisi katsoa, kuka hyötyy riskistä. Jos perustaa yrityksen, niin kyllä tällainen yrittäjä kantaa valtavan taloudellisen taakan ja riskin, jonka kattaa usein perhe ja sitten pankki esimerkiksi hyvin tarkkaan pitää kiinni siitä, että kunnolliset vakuudet on. Ja jos siellä jotain menee pieleen, niin silloin perhe ja ystävät menettävät kaikki investoidut varat, joiden eteen on tehty kovaa työtä. Siksi on saatava jotain hyötyä siitä, että on valmis antamaan riskipääomaa käyttöön, kun yritys perustetaan. Olen mietin, kunnassa esittelijänä ja siksi minulla on erityisen tärkeää se, että tässä erityisesti pidetään kiinni siitä, että pienet tai tällaiset mikromonikansalliset yritykset, siis todella pienet yritykset, jotka keskittyvät maailmanmarkkinoihin, saisivat aivan erityistä tukea. Erityisesti sellaiset, jotka menettävät globalisaation kautta. Globalisaatiorahastossakin pitäisi pohtia sitä, miten pk-yrityksiä tuetaan, jotta ne voisivat toimia maailmanmarkkinoilla. Toiseksi pitäisi ajatella niitä sakkorangaistuksia, joita Euroopan komissio päättää väärinkäytösten osalta. Microsoft ja muut. Nämä sakkomaksut voitaisiin syöttää heti suoraan COSME-ohjelmaan. Ja tässä pitäisi ajatella myöskin aluekehitystä, jolla on yhteyksiä Kosmo-ohjelmaan. Sitten Euroopan teknologiainstituutti. Tärkeää on, että on liittävästi tietoa ja sitä pystytään jakamaan. Eli se, että voi saada tiedon siitä, että olemme kilpailukykyisiä, haluamme kilpailukykyisemmäksi alueeksi maailmassa. Lissabonin agenda siis se on nähtävä yhteydessä tähän kosmeohjelmaan, jotta nuo 24 miljoonaa työtöntä saadaan Euroopassa töihin. Kiitos. Kiitoksia kollega Rybihille tästä tärkeästä puheenvuorosta. Se oli tärkeä myös siksi, koska sen viitattiin budjettiin. Mutta jos puhutte näin kauan, niin emme kylläkään saa kokousta loppuun asti tänään. Sitten kollega Merkis. Thank you so much, Chair. Uh, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvin mielenkiintoisesta puheenvuorostanne ja hyvin kattavasta kuvauksestanne. Voisitteko kuvailla hiukan enemmän sitä, minkälaisia linkkejä Horisontti 2020 eh, ohjelman ja kosmeohjelman välillä on? Sillä periaatteenahan on se, että jos me saamme parempia innovointeja aikaan, yritysten kansainvälistyminen tapahtuu helpommin aluksi tarvitaan tuote, joka myy, innovoiva tuote on usein helpompi saada kaupaksi kuin tavallinen tuote. Yleensä joko kyseessä on uusi tuote tai hyvin perinteinen tuote, kuten esimerkiksi, koska nyt puheenjohtaja on paikalla, kauniit design-tuotteet Italiasta, jotka leviävät ympäri maailman. Voisitteko hiukan tarkentaa, mitä teette tämän suhteen? Ja sitten innovointia tuottavat ö, yritykset ja niitä käyttävät yritykset, mitä Kosme tekee näille kahdelle yritysryhmälle tai niiden tueksi. Olen täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa ja teidän kanssanne, jos sanotte, että rahoituksen saanti on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa suurin ongelma, mutta on muitakin ongelmia. Ongelmia voivat olla säännöt. Meillä on paljon sääntöjä, jotka itse asiassa estävät rahoituksen saannin, mutta myöskin markkinoille pääsyn muille kuin omille kansallisille markkinoille pääsyn. Ja välillä tuntuu siltä, että me mieluummin keskitymme siihen, että luomme uusia mahdollisuuksia kuin siihen, että poistaisimme esteitä. Ja esteet markkinoilla, meillähän ei ole yhtenäismarkkinaa Euroopan unionissa, sertifikaattien saaminen voi olla ongelma lääketieteellisissä tuotteissa, kun mennään toisille markkinoille. Turvallisuusstandardit voivat olla ongelmia. Kaikenlaiset standardit voivat olla hyvin vaikeita ylittää, joten voisitteko antaa kokonaiskuvan koko PK yrityslähestymistavasta Euroopan unionissa, eikä vain tästä COSME-yrityksestä, sillä haluaisin kokonaiskuvan. Kiitoksia. Grazie, kollega Merkis. Kiitoksia, kollega Merkis. Sitten kollega Niebler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset mielenkiintoisista aset- esityksistä kollega Kreutzmannilta ja teiltä, herra pääjohtaja. Kolme lyhyttä huomiota haluaisin ne mielelläni esittää, mutta painottaisin vielä kollega Rybikin sanomaa. A ja O on todella riskipääoma myös PK-yrityksille. Tässä Euroopan tasolla vastaavia välineitä voidaan käyttää hyödykseen. Ja totta kai kannustin tässä Parahin Paul Rybich, jolle kanssa ihan samaa mieltä, pitäisi nyt kehottaa – jäsenvaltiota huolehtimaan siitä, ettei verotuskohtelu ole liian tiukkaa yritysten ensimmäisten vuosien aikana. Se on tärkeä seikka. Lyhyesti omat kommenttini. Hyvät kollegat, aluksi me kaikki toivomme hyviä puite olosuhteita PK-yrityksille, mutta päivittäin enemmänkin huomaan, että – näiden kauniiden sanojen tilalle tarvittaisiin nyt toimia niin, että PK-yrityksiä tuettaisiin todella EUn tasolta. PK-yrittäjät tietävät, että meitä huolettaa PK-yritysten asema, mutta konkreettista hyötyä ei näy. Sanoisin komissionkin suuntaan, että parlamentissa on tehty paljon aloitteita. Komissiossakin on tehty aloitteita myös Toiber-ryhmän suositusten pohjalta, mutta ennen kuin jotain nyt saadaan käytännössä – toimintaan. Tässä menee vuosia. Esimerkiksi se, miten kaksi, kolme vuotta tässä käsitellään esimerkiksi tilinpäätökseen liittyviä kysymyksiä juuri PK-yritysten osalta tuettaisiin helpompaa järjestelmää, ettei sama koskisi tilinpäätöksen osalta PK-yrityksiä kuin suuria yrityksiä, että pk-yrityksillä olisi tässä helpompaa. Yhä uudestaan voin vain pyytää komissiota painostamaan kovasti, myös julkisesti, jotta lopulta saataisiin jotain aikaan, koska muuten ulkopuolella olevat pk-yritykset eivät usko enää puhettamme. Meillä on paljon muitakin säätelyä, joka haittaa pk-yrityksiä. Sitten yrittäjyyden tukeminen. Kaikki kollegat ja te komission edustajat, totta kai olette tässä samoilla linjoilla. Juuri naisissa on valtavaa potentiaalia, naisyrittäjiä pitäisi tukea. Ja tässäkin on erityisen tärkeää. Ja komissio tietenkin voi tehdä poliittisia aloitteita ja sitä kautta saada aikaan muutosta niin, että ajattelutapa vähän muuttuu Euroopassa missä tahansa. Jos joku haluaa perustaa yrityksen, no se epäonnistuu tavalla tai toisella. Meillä on luuseri, ei ole selvinnyt ja Yhdysvalloissa ja muilla alueilla. Tämä kaikki on osa oppimista. Eli joskus on epäonnistumisia, mutta niistäkin oppii. Tällaisen tilanteeseen ajatteluun meidänkin pitäisi päästä ohjelmien kautta. Ehkä tässäkin voidaan jotain tehdä. Ja viimeksi vielä suurkiitos komissiolle yksinkertaistamisalasta, vaikutusten arviointi. Näitä toteutetaan komissiossa ja on toteutettu vuosia. Paljon on kritisoitu, mutta nyt uutena on se, että komissio ehkä voitte vahvistaa tämän vielä minulle. Noudatellaan sitä politiikkaa, että periaatteessa sanotaan, että PK-yritykset määritelmän mukaan Euroopassa ovat sellaisia, jotka jätetään eurooppalaisen sääntelyn ulkopuolelle, paitsi jos selkeästi selitetään, miksi PK-yritykset on sidottava tähän mukaan. Eli tällainen ajattelutavan muutos, että poikkeudesta tehdään sääntö. Tämä on loistava aloite. Olisi hienoa, jos voisitte sanoa, että tämä on periaate, jota nyt käytetään päivittäin myös komissiossa. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten kollega Herzog. Uh, thank, you, thank you, Chairman. I to be very short, but... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Minulla oli kaksi asiaa. Ja sitten varjoasettelijan puolesta pari asiaa. Hän ei voi olla tänään paikalla. Ensinnäkin tämä ei liity kosmeen, mutta haluaisin kiittää tässä yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastoa eh, siitä, että he ovat eh, ryhtyneet tähän suurteen ehm, haasteeseen vastaamaan, mitä tulee pk-yritysten ehm, ja digitaalimarkkinoiden eh, ongelmien ratkaisuun. Sitten toinen kommentti. Aina kun toimitaan Euroopan unionin tasolla, täytyy pohjata jäsenmaiden toimintaan. Parlamentti ja komissio, meidän täytyy yhdessä pyytää, että jäsenmaat eivät unohda PK-yrityssektoria. Unkarissa on ähm, esimerkiksi Satu huolestuvia tietoja, ja te tiedätte minun henkilökohtaisen mielipiteeni ja varjoisettelijan mielipiteen. Hän sanoi, että äh, tämä ohjelma on melko kunnianhimoinen, mutta meidän täytyy saada enemmän aikaan. Päämääränä on saada kasvupotentiaalia vapautettua Tämä on hyvin kriittistä, kun ajatellaan PK-yritysten ja eurooppalaisen yhteiskunnan kestävää kasvua. Yksi pääongelmista on rahoitus PK-yrityksille. Nykyinen käytäntö, jossa pankit kieltäytyvät rahoittamasta PK-yrityksiä ja näin PK-yritykset kärsivät likviditeetin puutteesta ja niillä on liian vähän pääomaa. Tämä on yhä hyvin tärkeä kysymys ja meidän täytyy muistaa, että rahoituksen helppo saaminen on äärimmäisen tärkeää yritysten toiminnalle ja työllisyydelle. Rahoitus- ja teollisuuspolitiikka on jotakin, jonka täytyy liittyä rakenteelliseen politiikkaan. Yritysten tukiminen on äärimmäisen tärkeää kansainvälisen kilpailukyvyn luomisessa. Me emme voi ajatella, että yritykset yksinään pystyvät menestymään. Me tarvitsemme koulutusta ja tukea, yrittäjyyden tukea, joka vaikuttaa koko Euroopan unionin alueella. Me voimme saada tätä tukea aikaan yrittäjäverkoston ja koulutuksen kautta. Koulutus on erittäin tärkeää, kun halutaan pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Tarkoituksena on saada aikaan yleinen näkökulma kosmeohjelman suhteen, sen tulevaisuuden suhteen. Meillä on monia välineitä yritysten tukemiseen, mutta tässä ei ole vielä tarpeeksi yksityiskohtia, erityisesti mitä tulee puiteolosuhteisiin. Rova Toija haluaisi myöskin lisätä, että sukupuolikysymykseen keskityttäisiin erityisesti, ja hän korostaa sitä, että kansainvälistyminen PK-yrityksissä Euroopassa äh, on jotakin, mikä pitäisi saada aikaan ilman byrokratiaa. Nämä olivat Rova Tojan tärkeimmät huomautukset ja uskon, että me jaamme myöskin esittelijänä tämän mielipiteen. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten edustaja Odi. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös komissiolle näistä ehdotuksista. Ensinnäkin näistä yleisistä tavoitteista. Vaikuttaa siltä, että muutkin ovat tästä yhtä mieltä. Ei ole mitään syytä asettaa matkailua. Tässä en oikein ymmärtänyt, kun mainitsitte oikeusperusta. Minun mielestäni on turhaa tehdä tätä täsmennystä matkailua koskien. Sitten yksinkertaistamisesta kuulin kyllä nämä huomiot koskien tilinpidon yksinkertaistumisen ongelmia. Herra Stoiber mainittiin ja käsittääkseni hän suhtautui tähän hyvin keleisesti. Minä, minulla on tässä eturistiriita, koska minulla on tällä yritys, kun sanotaan, että on poistettava tilinpidon, tämähän on aivan idioottimaista, aivan päinvastoin PK-yritysten pitäisi saada normaalisti tietoa, on yksinkertaistettava. Nyt kyllä varmastikin saadaan aikaan kompromissi, uskon siihen kyllä, mutta tiedämme kaikki, että tämä ongelma, joka koskee monimutkaisuutta, ei liity tilinpitoon, vaan valtioiden sääntelyyn, verolainsäädäntöön, sosiaalilainsäädäntöön. Minä tulen maasta, jossa olemme maailmanmestareita sääntelyssä, ja loppujen lopuksi sitä edes sovelleta. tämä on aivan järjetöntä. Jäsenvaltioiden on yksinkertaistettava omia lakeja. Haluaisin, että joka kerta kun komission jäsen äh, luo direktiivin, niin äh, häntä pakotetaan, hänet pakotettaisiin poistumaan kaksi direktiiviä. Tämä olisi hyödyllinen ehdotus. Sitten haluaisin vielä lopuksi lyhyesti todeta, että PK-yrityksien osalta meillä on ongelma, joka koskee yritysten omistajien ikää ja PK-yritysten lähentämistä. PK-yritykset eivät ole riittävän suuria, jotta, niitä, jotta ne olisivat kiinnostavia yksityisillä kabineteilla, vaan olisi kannustettavaa yritys, yrityksiä lähentymään toisiaan niin, että saataisiin aikaan merkittävämmän kokoisia yrityksiä. Sitten nämä nuoret yritykset, en tiedä onko tämä mukana, koska tässä ei ole kova mainittu. Siis nämä, nämä aivan pienet, nämä mikroyritykset, olisi pyrittävä siihen, että nuoret yritykset eivät kuolisi. Kuolleisuusluvut ovat, ovat suuria, koska amuja pääomia puuttuu ja tukea puuttuu kolmen neljän ensimmäisen vuoden aikana. Tässäkin olisi kauppakamareille ja teollisuudelle annettava tukemistehtävä näille nuorille yrityksille. Sitten haluaisin vielä sanoa, että tuo työmarkkinan osapuolten välisessä vuoropuhelusta ei puhuta tarpeeksi. Se on kilpailukykyyn liittyvä tekijä, eikä tarpeeksi, tarpeeksi käytetä sitä, mitä Lissabonin sopimuskin aiheut, a, mahdollistaisi, niin että käytäisiin Euroopan tasoista sosiaalista dialogia niin, että saataisiin hy, hyvä ilmapiiri aikaan yrityksiin Grazie, signor Kiitoksia, herra Odi. Sitten Langen. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtajan puheenvuoron aikana minulla oli sellainen käsitys, että PK-yrityspolitiikka lähtisi nyt vasta liikkeelle. Minä kuitenkin muistan, kun olen ollut täällä parlamentissa jo pidempään. Minä muistan sen, että komission jäsen Bangeman, joka luopui tehtävistä vuonna 1999, jo ajoi tätä projektia. Silloin jo parlamentissa puhuttiin määritelmistä, miten määritellään PK-yritys. Euroopan komissio on 90-luvulla jämähtänyt paikalleen kaikki ehdotukset parlamentissa, jotka koskivat esimerkiksi tutkimusta tekeviä PK-yrityksiä ja näitä ajatuksia, jotka liittyvät työntekijöiden lukumäärään ja tilinpäätöksiä ja niin edelleen. Onko tutkimuksen puiteohjelmassa komissio on valmis ottamaan keskisuuria yrityksiä mukaan. Kollega Mensen viittasi veronmaksajiin käsittääkseni jo 15 vuotta Euroopan investointipankin varoja ei mene pk-yrityksille siksi ensinnäkin, että byrokratia on liikaa, toiseksi siksi, että pienet ja keskisuuret pankit hoitavat tätä mieluummin yksin, korkeuden tässä liian pieni ja sitten kolmanneksi siksi, että tämä on hakemuksen esittäjälle hyvin hankala, hämärä selvitettävä asia. Riskipääoman osalta toki voidaan tehdä enemmän, se on ihan totta. Ja jos Kosmen ehdotuksen, tämä on vasta komission ehdotus, valtavat varat käsittääkseni parlamentin ei tarvitse yksittäisiä budjetteja, vaan rahoitusnäkymätkin päättää vielä, mutta kun komissio tekee ehdotuksia, ne pitäisi tehdä viimeisen kahden vuosikymmenen kokemusten perusteella. Minä olen vakuuttunut siitä, että paljon yksittäisiä sääntöjä on tässä otettu esiin Rybihin, Niblerin ja Ben Bensonin puheenvuoroissa, mutta minä olen vakuuttunut siitä, että kysymys kuuluu nyt, onko pienten yritysten osalta EUn taso – oikea aloitustaso. Tämä on kysymys, josta on keskusteltava vakavasti. Vaikka voidaan olla nostalgisia ja tykätä pk-yrityksistä niin, tai pienistä yrityksistä, niin keskisuuret yritykset kai ovat tärkeitä Euroopan alueella. Esimerkiksi voidaan sanoa, että leipomo esimerkiksi toimii hyvin paikallisesti, joten tässä kaipaan järkevää punaista lankaa komission ehdotuksessa. Kiitos. Grazie, Grazie, kollega Langen. Kiitoksia, kollega Langen. Sitten kollega Udi, hän ei puhunut aivan koko käytettävissä olevaa aikaan. Se unohti yhden asian. Sip. Suuret kiitokset, ei näin kuuluisi tehdä. Unohdin todellakin esittää kysymyksen julkisiin julkisista hankinnoista. Hän tiedätte, että täällä on markkinoille pääsystä pitkä kohta. Meillä on parlamentin päätöslausumassa suurella enemmistöllä pyydettiin herra Magrebiita aikaisen aikaisemmin neuvottelemaan e VTOn kanssa poikkeus julkisia hankintoja koskien. Hän ei kuitenkaan koskaan tehnyt tätä ja oli aika vaikea parlamentin ymmärtää hänen asennettaan. Haluaisin teidän kantensa siis kiintiö PK-yrityksille julkisista hankinnoista. Grazie, abbiamo fatto questa eccezione. La collega... Kiitoksia, teimme tällaisen poikkeuksen ja sitten seuraava kollega. Hvala lepa, gospa predsednica. In zahvala tudi gospodu Kreutzmanu in gener... Kiitoksia. Haluaisin kiittää herra Kreutzmania ja ja, ja, ja pääosaston edustajia tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä. Minä olen ollut yrittäjä hyvin pitkän aikaa ja voin sanoa teille, että meidän olisi nyt pantava kiirettä tähän asiaan. Monet yritykset kentällä odottavat ja ovat kuihtumassa aivan loppuun, kun eivät tiedä, mitä seuraavan päivänä tapahtuu. Monet yritykset päivittäin kuolevat ja menevät konkurssiin. Nyt todella tarvitaan nopeita reaktioita. Tämä on kaikkein tärkeintä. Olen aivan yhtä mieltä, kyllä. Ja Sitten nuorista. On totta, että pitkän aikaa nuorilla on vaikeuksia kantaa riskejä ja siksi meidän on ryhdyttävä pitkäaikaisiin toimiin niin, että myös nuoret uskaltaisivat ottaa riskejä Euroopassa. Niin, että loppujen lopuksi he voisivat onnistua urallaan. Sitten meillä on 12 prosenttia vientiä muille markkinoille, Kiinaan, Intiaan muun muassa. Tämäkin on kierteinen asia. On myös Kiinaan, Kiinan teollisoikeuksiin liittyviä ongelmia, tekijänoikeuksiin liittyviä ongelmia ja on ongelmia myös patenttien saamisen Euroopassa. Usein on odotettava hyvin kauan ennen kuin patentti hakemukset tulevat käsitellyksi. Sitten nämä 2,5 miljardia budjettia. Tämä on hyvin vähän pk-yrityksiä varten, jos haluamme, että ne todella muodostuvat tulevaisuudessa taloutemme selkärangan. Tämä on todella pieni summa, jos vertaamme sitä muihin rahastoihin ja välineisiin, joita meillä on käytettävissä. Ilman pääomaa, ilman rahoitusmahdollisuuksia yritykset eivät voi myydä kotipiirissä ja vielä vähemmän ulkopuolelle markkinoille, jotka ovat nyt kas- eksponentiaalisessa nousussa, niin kuin tänä päivänä näemme. Sitten Kokeli. Äh, äh, kiitoksia, kiitoksia. Kollegat toivat tärkeimpiä asioita jo esiin, mutta en siis toista niitä. Haluaisin mainita vain muutamia aspekteja omasta kokemuksestani. Rahoituksen saanti, kuten mainittua, esimerkiksi omassa maassani yli 90 prosenttia pk-yrityksistä on ollut ongelmissa lainojen saannissa pankeilta ja 50 prosenttia on hylätty, kun ne ovat hakeneet lainoja. Nyt Irlannissa tilanne on pankkisektorilla hyvin vaikea, mutta tämä osoittaa, kuinka vaikeaa on saada aikaan edistystä tällaisessa tilanteessa. Toisekseen markkinoille pääsy on hyvin tärkeä asia, erityisesti äh, internetissä. Ja uskoisin, että yhä useammat henkilöt alkavat osallistua verkkotoimintaan ja tilastojen mukaan 7 prosenttia, 70 prosenttia eivät äm, tee kauppaa Euroopan unionin ulkopuolella ja 75 prosenttia eivät oman maansa ulkopuolella. Minä olen yllättynyt tavatessani erään rouvan viime viikolla. Hän oli tehnyt ensimmäisen ostoksensa verkossa ja kyseessä oli puku hänen tyttärensä häihin. Toivon, että puku oli hurmaava. Hän ei varmaankaan tee tätä kyseistä osasta uudestaan, mutta joka tapauksessa hän oli tässä tilanteessa käyttänyt Globalisaatio Globalisaatiorahasto, uskon, että tämäkin on hyvin tärkeä väline. Olen nähnyt sen omassa maassani rahaa on kuitenkin kulunut hukkaan tai jouduttu palauttamaan, sillä yksinkertaisesti sitä on ollut vaikea suunnata työntekijöiden tarpeita vastaavasti ja uskon, että meidän pitäisi olla tietoisempia rahoituksesta niin, että sellaiset työntekijät, jotka ovat jääneet työttömiksi, voivat aloittaa ja perustaa oman yrityksensä sillä nyt he joutuvat osallistumaan erilaisiin koulutuksiin, jotka muka johtavat työllistymiseen, mutta näin ei sitten koskaan käy ja rahaa vain haaskaantuu. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi pohtia. Olen täysin samaa mieltä nuorten yrittäjien ja naisyrittäjien suhteen. Tästä on keskusteltu jo aikaisemminkin muutamia kertoja. Tässä on hyvin paljon potentiaalia olemassa. Meidän pitää myöskin osoittaa, että mitä tulee byrokratiaa, me voimme vähentää byrokratiaa Jälleen kerran vaikuttaa siltä, että näin ei tapahdu. Meidän täytyy nyt saada byrokratia vähenemään ja osoittaa, että näin tapahtuu, että luottamus paranisi. Olen sitä mieltä, että PK-yritysten suhteen voimme jakaa P ja K, pienet ja keskisuuret. Meillä voisi olla pieniä yrityksiä ja keskisuuria yrityksiä varten eri ohjelmat sen sijaan, että pyrkisimme auttamaan niitä yhdessä, sillä hyvin pienten ja keskisuurten yritysten välillä on valtavia eroja. Tämä on jotakin, mitä pitäisi tarkastella. Sitten olen herran Bensonin kanssa samaa mieltä mielestäni. Ei ole mitään järkeä käyttää veronmaksajien rahaa siihen, että yritämme auttaa yrityksiä, jotka toimivat Euroopan unionin ulkopuolella. Meidän pitäisi keskittyä niihin yrityksiin, jotka toimivat Euroopan unionin sisäpuolella, jotka ovat kilpailukykyisiä. Ja sitten kun me olemme kaikkien kilpailukykyisin alue maailmassa, sitten voimme pohtia sitä, että autamme muita alueita, jotka eivät kuulu Eurooppaan. Kiitoksia. Ford. Kiitoksia sitten Rova Ford. Um, very quickly, um, would you... Ihan lyhyesti Turhan byrokratian välttäminen olkoon ykkösprioriteetti. Menisin pidemmälle kuin nähdä Kerry. Eli meidän pitäisi erotella mikro, pienet ja keskisuuret. Ja ehkä mikroyritykset pitäisi jättää suuren osan ulkopuolelle osan EU-lainsäädäntöä. Minua huolettaa se, että suuri osa lainsäädäntöä on sellaista, jota ei ole testattu pk-yritysten osalta, erityisesti mikroyritysten ja pienten uuden lainsäädännön osalta tällaisia vaikutusten arviointeja pitäisi tehdä. Pitäisi myöskin katsoa, voidaanko nämä yksiköt ottaa muusta lainsäädännöstä pois, että turha hallinnollinen taakka poistuu. Rahoituksen saaminen. Kollegat monista jäsenvaltioista ovat tehneet muutosesityksiä mietintöön, jonka aiheena on pääomavaatimukset. Mutta omat PK mahdollisuutemme ja SIP esimerkiksi. Jossain maissa SIP toimii ihan hyvin, mutta toisissa maissa se on liian byrokraattista ja mailla on omat ohjelmat, jotka oikeastaan toimisivat paremmin. Joten mielestäni kun katsotaan uusia EU-välineitä, pitäisi oikeastaan katsoa, onko joissain jäsenvaltioissa yksinkertaisempia välineitä, erityisesti on niistä ei ole aikaisemmin käytetty. Minä olen kuullut, että monet säästöpankit, jotka ovat luontaisesti – luotonantajia pitävät näitä ohjelmia liian byrokraattisina, riittävästi tietoa ei ole kaikilla kielillä ja byrokratiaa liikaa. Joten yksinkertaistaminen on paikallaan. Riskipääoman osalta eurooppalainen riskipääoma on itse asiassa kasvanut, mutta kyse ei ole ainoastaan riskipääomasta, koska se on enemmän keskisuurille yrityksille. Enemmän on kyse tällaisesta tukemisesta tasavertaisten toimijoiden välillä. Meidän pitää katsoa, miten voidaan – vähentää byrokratiaa näiltä aloilta. Joten mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa Kosmen osalta, mutta myös edustaja Ryvikin mietinnön yhteydessä. Kiitos. Grazie. Ultimo intervento. Kiitoksia sitten Del Castillo, viimeinen puheenvuoro. Si, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota ja esittelijää. Tulin vähän myöhään tänne, mutta tämä ehdotus on kyllä minulle kirjallisessa muodossa tuttu. Tässä on kolme asiaa. Minun mielestäni komission ehdotus on askel eteenpäin. On aivan totta, niin kuin herra Langen sanoi, että PK-yritysaihe on jo perinteinen historiallinen aihe, mutta komission ehdotus kuitenkin merkitsee eteenpäin menemistä monilla aloilla yksinkertaistamisessa, rahoituskysymyksissä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin minun mielestäni tässä on kolme asiaa, joihin olisi keskitettävä EUn kaikki toiminta äh, niin, että saadaan lisää arvoa ongelmien suhteen, joissa, joita e PK-yrityksillä tässä, täällä Euroopassa on. Täällä on toisteltu näitä asioita. Minun käsittääkseni tässä on kolme pilaria. Ensinnäkin rahoitus, eli, eli rahoituksen saatavuus – hallinnollinen yksinkertoistaminen ja hallinnoin, harmonisointi. Näihin meidän olisi keskitettävä Euroopan unionin toiminta. Rahoituksesta varmastikin vielä voimme tarkistusten myötä tätä täsmentää, mutta emme kuten edustaja Fox sanoi, täällä on erotettava toisistaan yritystyypit, mikroyrit, esityksiä olisi luultavasti käsiteltävä toisella tavalla. Sitten hallinnollinen yksinkertaistaminen, sehän on tässä vähän niin kuin koko ehdotuksen johtotähti tässä Horizon 2020. Se on aivan keskeinen, koska sen kautta todella tähän, tähän byrokratiaan monet pk-yritykset kompastuvat pienet ja keskisuuret yritykset, jotka haluaisivat ähm, ottaa askeleen eteenpäin ja, ja äh, laajentua usein esimerkiksi leipomoyrityksellä saattaisi olla tavoitteena perustaa leipomoketjuja ja jatkaa eteenpäin. Ja tässä mielessä olisi mahdollistettava tällainen tie, jota pitkin voidaan kehittää suurempia yrityksiä. Sitten äh, tämä viimeinen pilari, harmonisointi, yhdenmukaistaminen, siihen liittyy erityisesti yhtenäisiin digitaalisiin markkinoihin. Internet ja digitaalinen markkinat, nämä ovat loistava mahdollisuus ähm, pienten ja keskisuurtenkin yritysten kehittämiseen, erityisesti pienten yritysten kehittämiseen. Lainsäädännöllinen harmonisointi on tässä hyvin tärkeä. En halua nyt puuttua näihin kohtiin, joita olemme käsitelleet jo muissakin tapauksissa. On todella tärkeää, että rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti ja monet muut asiat saadaan todellisuudeksi. Nämä ovat aivan elintärkeitä kysymyksiä pk-yritysten tulevaisuuden kannalta Euroopassa. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Sitten haluaisin antaa vielä puheenvuoron vastausta varten edustaja Kreutzmannille ja tämän jälkeen, mikäli mahdollista, pyytäisin, että yksi vara, niin varapuheenjohtaja ei ole paikalla. Voisin pyytää, voisiko pyytää teitä tulemaan tänne johtamaan kokousta 15 minuutiksi, kun minun on poistettava paikalta? Langendauf. Äh, niin, kiitos. Se, mitä kollega Langen tässä esitti, tarvitsemmeko ohjelmaa, ylipäätään. Tuohan on kysymys kosmen osalta. Jäsenvaltiot tekevät paljon, mutta tässä on kyse rajat ylittävistä kysymyksistä. Hankala nähdä, toimiiko se siellä kulmalla oleva PK-yritys ei ehkä nyt anna juuri varoja aina kosmesta ja siksi tässä on kyse lähinnä innovatiivisista asioista, jotka ovat Horizon 2020 ja onkaan Kosme sitten lopulta liian pienellä summalla rahoitettu. Meidän on pohdittava, kun byrokratian vähentämisestä puhutaan, pitää avata PK-yrityksille mahdollisuuksia osallistua näihin ohjelmaan. Tämän pitäisi koskea kaikkia aloja. Ja juuri byrokratian poistamisen osalta olisi kai hyvä, että on selkeät määritelmät. Ja mieluummin ottaa sieltä Horizon 2020 ohjelmasta vähän enemmän pk-yritysten auttamiseen. Tämä on keskustelua, jota varmasti voimme käydä lähitulevaisuudessa. Ja mielenkiintoista keskustelua varmasti tulee olemaan kaikki muu komission esittämä oikeastaan on SIP-ohjelman jatkoa. Se on ihan selvää, hyvä kollega Langen. Emme me keskustele tässä ihan uudesta asiasta, vaan seuraaja-ohjelmasta mutta yhä uudestaan joudutaan toteamaan, että PK-yritykset kärsivät liian pienestä omasta pääomasta. Joten kyllä tässä pitää pohtia mahdollisuuksia saada rahoitusta pääomaa ja päästä markkinoilla. Eiköhän olisi järkevää tukea myös eu tasolla. Totta kai kansalliset tukiohjelmat eivät tule korvattua tätä kautta. Ja siksihän Euroopan komissiokin ehdottaa, että tämä olisi rajat ylittävää, mutta pitäisi ajatella, että näin tämä ohjelma saa vaikutusmahdollisuutensa. Minä olen kirjannut muistiin kaikki mielenkiintoiset ehdotukset, voimme palata keskusteluun. Me saamme kuulemistilaisuuden seminaarin tästä aiheesta järjestettyä. Kaikki nämä aiheet, joita vähän ehdimme tuoda esiin tänään, saavat silloin paljon enemmän keskustelun aikaa osakseen. Kiitos. La parole alla Kiitoksia sitten komissio. Kiitoksia hyvin paljon. Omalta osaltani haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä hyvästä yhteistyöstä, sillä olette todellakin käsitelleet tämän ehdotuksen pääperiaatteita ja löytäneet avainkysymykset. Uskon, ettei mitään erimielisyyttä ollut puhujien keskuudessa siitä, että pk-yritykset ovat erittäin tärkeitä ja niillä on suuri rooli Euroopan taloudessa. nousi esiin kysymys määritelmistä. Otammeko me pienet mikroyritykset mukaan, teemmekö keskisuurten yritysten suhteen erilaisen määritelmän. Eräissä maissa sanotaan, että pitäisi tehdä erilainen määrittely keskisuurille yrityksille, yli 100 työntekijää käsitteleville yrityksille. Komissio tulee toteuttamaan tutkimuksen aiheesta ja sen jälkeen arvioimme sitä, mitä pitäisi tehdä, mutta tämä arviointi tullaan tekemään konsensusmenetelmän kautta. Tämä on jotakin, mitä me tulemme tekemään yhdessä. Tällä hetkellä meidän täytyy tehdä töitä nykyisin olemassa olevan määritelmän pohjalta. Kosme on, kuten herra Krotsman tässä sanoi hyvin selkeästi, ei suinkaan ainut ohjelma PK-yrityksille on alueellisia rahastoja, jotka tukevat PK-yrityksiä. Horisontti 22, 2020 tukee pk-yrityksiä, rakennerahastot, mutta Kosme on erityisohjelma, joka keskittyy nimenomaan pk-yrityksiin. Se on CIP-ohjelman jatkoa ja tämä mielestäni on hyvin tärkeää. Se keskittyy lisäarvoon. Minkälaista lisäarvoa me voimme Euroopan unionin tasolla tarjota PK-yrityksille? Kaikki puhujat olivat samaa mieltä siitä, että voimme tarjota erityistä lisäarvoa rahoituksen saamisessa. Tämä on suuri ongelma. Me voimme lisäarvoa tarjota yksinkertaistamisen myötä ja lisäarvoa markkinoille pääsyn helpottamisen kautta. Rahoituksen saaminen. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että likviditeettiä ei ole tarpeeksi ja me käytämme nyt jo rahoitusvälineitä, jotka toimivat. Lainatakuut, joita investointirahasto hallitsee – ovat tällainen väline. Meillä on enemmän pyyntöjä kuin voimme itse asiassa täyttää ja ajatuksena on jatkaa tätä toimintaa ja tehdä siitä tehokkaampaa. Riskipää oma. Tässä edustaja Rubien ja muut ovat oikeassa. Meidän täytyy tehdä enemmän riskipääoman liikkeelle saamiseksi. Me teemme vähemmän nyt kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja tämän vuoksi haluaisin jatkaa riskipääoman käsittelyä. Yksinkertaistaminen. Uskon, että kukaan ei ole sitoutuneempi kuin minä itse komissiossa siihen, että yksinkertaistamista pitää saada säännöstössä enemmän. PK-yritykset. Tämä on hyvin tärkeää. Niille me ehdotamme jopa mikroyritysten suhteen toimia. Meidän täytyy tehdä enemmän ja meidän pitää saada asiat toimivan rajat ylittävästi ennen kuin laadimme uusia säädöstöjä. Meidän täytyy pohtia niiden vaikutuksia pk-yrityksiin. Haluaisin kiittää edustaja Nibleriä ja Fodilria näistä kommenteista, sillä mielestäni on hyvin tärkeää, että näitä yksinkertaistamiselementtejä on mukana ohjelmassa. Markkinoille pääsy, Katammeko me vain yhtenäismarkkinat vai myöskin kolmannet maat? Sitten julkiset hankinnat vastauksena herra Odille. Tämä on otettu jo mukaan. Vain yksi kolmas osa julkisista hankinnoista ähm, on PK-yritysten kattamaa. Yhdysvalloissa on kiintiö olemassa, Euroopan unionissa ei. Ja minä pohdin samaa asiaa kuin tekin, miksi näin ei ole. Ilmeisesti äh, VTOlla on näitä kiintiöitä kieltäviä säädöksiä ja Yhdysvalloilla on niihin poikkeus. Mutta tämä on asia, jota meidän pitää pohtia ja huomenna komissio tulee pohtimaan kolmansien maiden julkisten hankintojen kysymystä. Tämä on äh, jotakin, mitä meidän pitäisi tehdä, julkiset hankinnat ja se, että pk on olisi helpompi osallistua siihen. Sitten herra Kelly, herra Benson, kolmansien maiden kysymys meidän pitää mielestäni olla varovaisia tässä. Kolmansien maiden ulottuvuus kattaa 70 prosenttia vuonna 2030. Me emme nyt puhu siitä, että antaisimme näille maille rahaa, mutta me haluamme helpottaa vientiä näihin maihin, joissa paljon kasvua tapahtuu. Intia, Brasilia, Kiina, Venäjä, tämän tyyppiset maat. Mainitsin äh, Kiinaan keskittyvän pk-yritysten Help Deskin. Meillä on paljon kiinnostusta siitä, että näitä mahdollisuuksia käyttäisiin enemmän. Me tulimme keskustelemaan näistä asioista, mutta ymmärrän kyllä teidän kantanne. Mikä ero sitten on Horisontti 2020-ohjelmalla, PK-yritysohjelmalla. Periaatteessa Horisontti 2020 keskittyy tutkimuksen kehitykseen ja innovointiin, ei vain PK-yrityksiin. Osa varoista suunnitaan PK-yrityksille, mutta ei kaikkea. Kosme taas keskittyy yritysten kilpailukykyyn ja PK-yrityksiin. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Meidän täytyy selventää tämä ero ja tämä äh, Tältä pohjalta me tulemme perustamaan työryhmän. Kuten edustaja Krotsman mainitsi, meillä tulee olemaan erityinen työryhmä, joka käsittelee rahoitusvälineitä ja äh, kosmeohjelmaa ohjelmaa ja hallinnollista taakkaa. Minä en nyt halua käyttää enempää aikaa haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjineitä. Komissio painaa nämä huomiot mieleen ja haluamme varmistaa, että saamme aikaan erittäin toimivan ohjelman, joka täydentää mahdollisuuksia, joita on olemassa, joka täydentää ponnistuksia, joita on tehty. Eh, herra Langen, me emme aloita alusta. Te olette oikeassa. Me pyrimme saamaan aikaan enemmän tällä alalla. Monia asioita on tehty jo sen jälkeen, kun herra Bageman oli komission jäsen, esimerkiksi PK yrityssäädös. Ja nuorten yrittäjien Erasmus-ohjelma, yksinkertaistamistoimet, rahoitusvälineet, kansainvälistäminen. Minulla on optimistinen lähestymistapa, muutoin en olisi tässä roolissa, mutta me tarvitsemme parlamenttia tukena tässä hyvin tärkeässä työssä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon komission ja sen enkä saa pian puheenvuoron. Selitän, miksi olen tässä. Puheenjohtaja ei voinut olla täällä. Minä olen täällä vanhin, ja iän puolesta. Muut ovat olleet täällä pidempään. Mutta iästä nyt puhutaan. Edustaja Langen ihan lyhyesti. Niin, minulla olisi kysymys herra pääjohtajalle. Useat ottivat esiin kysymyksen siitä, voitaisiin jaotella – mikroyritykset, pienet ja keskisuuret, koska erilaiset edellytykset koskevat markkinoille pääsyä ja niin edelleen. Myöskin se, voitaisiinko määritelmiä nyt vihdoinkin tarkastella uudestaan. Voisitteko lyhyesti vastata? There's going to be a study. Uskon, että tulemme järjestämään tutkimuksen tämän määritelmän suhteen, mutta herra Langen, minä haluan olla hyvin selkeä. En halua keskustella vuosien ajan määritelmistä ja sitten olla tekemättä tänä aikana mitään pk-yritysten eteen. Määritelmät ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on toimia. Ja kuten aivan oikein tässä mainittiin, kysymys on hyvin kiireellinen. Tiedän, että kaikki pitävät määritelmistä, mutta se, että meillä on määritelmä, jonka kaikki 27 jäsenmaata ja tämä parlamentti hyväksyvät, se ei ole jotakin, mikä tapahtuu hetkessä. Ja samaan aikaan meidän pitää tehdä jotakin 23 miljoonan pk-yrityksen suhteen, koska he ovat ongelmissa. Olen samaa mieltä tässä puhujien kanssa. Tilanne on kiireellinen. Me tulemme tekemään arvioinnin määritelmästä, mutta samaan aikaan me emme tule keskeyttämään pk-yritysohjelmia tällä hetkellä määritelmän ajaksi. Elfna. Oikein paljon kiitoksia. 11. päivän neljättä käsitellään rahoitusvälineitä 25.4. tapa- ja kokous ohjelman sisällyttämistä ja 8.5. kuuleminen PK-yrityksistä. Näin voimme keskustella joustavuudesta vielä ja ehkä valmiskysymyksistä. Minä tunnen tämän tilanteen myös, että yritykset eivät saa tukea, kun siirtyvät rajojen yli, vaikka se tärkeä olisi. Viidentenä esityslistan kohtana pienet ja keskisuuret yritykset, kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet. Heti esittelijä saa puheenvuoron. Kollega Ryby, olkaa hyvä. Oikein sydämelliset kiitokset, herra puheenjohtaja. Aivan saumattomasti näin lähdemme käsittelemään uudestaan samaa ongelmakokonaisuutta. Tässä on kuitenkin kyse kansainvälisestä toimintamahdollisuuksista. Miten niitä voidaan parantaa pk-yritysten osalta? Ja usean vuoden ajan olemme VTOssa, Mödohan kierroksessa keskustelleet näistä kysymyksistä. Kaupan helpotukset olisivat tässä tärkeitä pk-yrityksille ensinnäkin. Pitäisi tarkkaan pohtia sitä, saataisiinko nämä asiat nopeammin päätökseen, eikö voisi olla mahdollista tämä, ja jos ei, niin monenväliseen kauppasopimukseen sitä pitää päästä kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin. Komissio varmasti voisi olla tässä helpottajana. Me tarvitsemme vto rekisterin kaikista sitovista vienti- ja tuontimääräyksistä, jotka totta kai pk-yrityksille ovat hyvin hankalia aina. Paljon korruptiota, paljon hankala nähdä, mitkä ovat todella sitovia sääntöjä. VTOn pitäisi todella tässä esittää selkeät puitteet, jotka koskevat kaikkea. Toinen kysymys. Rahoitus, kuten kosmiohjelmassa, viennin osalta tämä on vielä hankalampaa, koska tässä on antava erilaisia todistuksia, saatava rahaa, kaikenlaisia takuita varten tällaiset niin kutsutut soft loans. Tässä tarvitaan ihan omalainen skenaario, jonka varaan vientiyritykset voivat rakentaa toimintaansa. Tähän liittyy riskipääomaa totta kai. Ja riskipääoman yhteisrahoituskysymys on todella aito haaste. Tähän meidän olisi kiinnitettävä paljon huomiota. Kolmanneksi jatko- ja täydennyskoulutus. Ennen kaikkea ammatillinen jatkokoulutus. Meillä on liian vähän käsityöläisiä, liian vähän insinööriä, arkkitehtejä, mutta myöskin neuvonantopalvelut ovat kansainvälisesti hyvin tärkeässä roolissa. Niitä tarvitaan lisää. Ja sitten kysymys, Meidän pitää keskittyä siihen, miten maahanmuutto opettajat voidaan ottaa tässä huomioon. He voivat olla kulttuuria yhdistävinä henkilöinä auttamassa hyvien kontaktien luomiseen. Erasmus nuorille yrittäjille neljänneksi. Kansainvälistä ulottuvuutta olisi tässä laajennettava, ikään kuin Erasmus Mundus, jossa nuoret yrittäjät vaihdossa Euroopan ja muiden mantereiden välillä saa innostusta liikkua liikkua toiselle mantereelle, nähdä, tavata asiakkaita, alihankkijoita. Tämä olisi varmasti järkevää ajatellen komissionkin toimintaa uutta ulkoista palvelua. Sitten tekninen tuki, tekniset normit, henkisen omaisuuden suojeleminen, se on aivan erityinen haaste PK-yrityksille ja meidän pitäisi katsoa, minkälaisia tällaisia klustereita ja verkostoja on olemassa, ei ainoastaan Euroopassa. Meidän pitäisi katsoa, analysoida myös muita mantereita, katsoa, miten siellä nämä asiat on hoidettu ja mitkä voisivat olla parhaita käytäntöjä maailmanlaajuisesti. Mihin me pyrimme, minkälainen tulostaulukko voisi auttaa meitä löytämään paras, parhaan mallin Euroopalle. Paljon tehdään jo jäsenvaltioissa, alueilla, kaupungeissa. Nyt on jo paljon alueellisempia tukimahdollisuuksia. Ehkä kaupunkikumppanuuksia voitaisiin tukea myös kansainvälisesti, erityisesti ajatellen PK-yritysten asemaa, luoda yhteyksiä – alueet voivat verkostua kansainvälisesti. Tässä on kyllä paljon toimintaa, jota voitaisiin potkaista liikkeelle ja meidän tehtävämme on nyt esittää uusia painopistealueita. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, herra kollega Rybi. Nyt varjoesittelijät. Pyydän teitä käyttämään puheenvuoron, jos varjoesittelijä ei ole täällä, eikä kollega puhu D. Edustaja Toija, Ai, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. You have the floor. When you are... Teillä on puheenvuoro. Jos puhutte varjoesittelijän Ratojan nimissä, SED-ryhmän nimissä, niin teillä on puheenvuoro. Of, Omis Herzog. Vai edustaja Herzog? Tai ei kukaan? Ready, I think, uh, yeah. Uskoakseni tein sen jo. I did it already. Niin jo aikaisemmassa puheenvuorossani annoin jo nämä kommentit. Alde. No sitten Alde Johansson ei ole täällä myöskään, joten vihreät sitten. Edustaja Bytikoffer ei ole täällä. ECR, edustaja Ford on täällä. Edustaja Ford, teillä on puheenvuoro. Ja sitten muut, jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun. Edustaja Ford, teillä on puheenvuoro, jos haluatte. It, please. Come back to me. You will come back? Okay. Voiko odottaa hetken? Palaan asiaan. Uh. Jos haluatte palata asiaan, niin sitten kollega saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, you have the floor. Niin teillä on puheenvuoro. Yes. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, če smo se narobe razumeli, nisem želela... No niin, tässä oli ehkä jokin väärinkäsitys. En minä halunnut puhua kenenkään muun puolesta vaan omasta puolestani. Voinko puhua omasta puolestani, hyvä? Niin, haluaisin sanoa yhden asian. Mitä näiden yritysten koko kysymyksellä tehdään? Pienet, keskisuuret, mikroyritykset? Olisi katsottava, mitä, millä yrityskategorialla on mahdollisuuksia vientiin ja verkostoutumiseen, teknisiin alustoihin liittymiseen, koska niihin liittyy myös käytäntöjen ja tietojen siirtämiskysymykset. Ja se on ratkaiseva myös näille pienimmille yrityksille, joilla on oma visionsa. Ja, vielen Dank, äh, Mr. Perry. Niin paljon kiitoksia, edustaja Perio. And then Miss Watt. Grazie, Presidente. E- kiitoksia, puheenjohtaja. Kollega Toijan puolesta puhui kollega Herzog. Ja nyt minä haluaisin puhua tästä, tästä asiasta. Haluaisin kiittää esittelijä siitä, mitä hän on sanonut. Nyt tässä mieleeni tulee se, että juuri hiljattain täysistunnossa äänestimme siitä, että nopeutettaisiin Euroopan kalastusrahaston käyttöön ottua ja nostettaisiin 10 prosentilla Euroopan maksuosuuksia, koska on hyvin paljon pieniä yrityksiä, jotka eivät pysty antamaan omaa osuuttaan aloitteisen osallistumiseksi. Elämme toki vaikeita aikoja. Toisaalta PK-yritykset kuitenkin muodostavat kansakunnan selkärangan juuri siksi, että on tärkeää, että Eurooppa kasvaisi ja laajenisi. Juuri siksi on tärkeää siirtää tietotaitoa pk muualle. On maita, jotka ovat pidemmällä ja on toisia maita, jotka ovat vähän jäljessä, mutta on aivan selvää, että on, olisi edistettävää tietotaidon siirtämistä maasta toiseen. Täällä on aivan oikein sanottu, että tarvitaan asianmukaisia resursseja. Valitettavasti tänä päivänä e, resursseja tarvitaan yhä enemmän menneisyyteen verrattuna. tänä päivänä yrityksiltä ei, liity, ei, ei löydy omia varoja. Sitten koulutuksesta puhuit, puhuitte Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta ja sanoitte, että kyllä tasoja löytyy. Meillä pitäisi kiinnittää tähän enemmän huomiota. Myös tämä asiakirja, jonka meidän pitäisi hyväksyä myös Siinä olisi tämä huomiota, aivan kuten tässä Horisontti 2020 asiakirjassakin. Mutta meidän olisi liitettävä nämä varat siihen tarpeeseen, joka pk realistisesti on. Tänä päivänä nämä yritykset eivät pysty pysymään markkinoiden perussa, perässä, koska todella ei meillä ei vielä näitä sisämarkkinat ole. Vielen Dank, genau. Paljon kiitoksia. Nyt edustaja Ford. Just a couple of... Kiitoksia. Muutamia asioita, joita komission edustaja tässä mainitsi. Toinen liittyy tietoon ja pk-yrityksiin. Monet pk-yritykset, kuulen tämän usein, joutuvat hakemaan tietoa niin monista paikoista, että he saavat paljon tietoa, mutta se ei sitten heistä vaikuta hyödylliseltä tai järkevältä liittyen siihen, mitä he todella tarvitsevat. Eli tässä haluaisin pyytää komissiota yksinkertaistamaan hallintorakennetta ja tieton, tiedonantoa, niin että voisimme päällekkäisyyttä välttää, kun se on mahdollista. Ja meidän täytyy varmistaa, että tämä todellakin toimii, että me voisimme äh, välttää sellaisten tiedon välitys palvelujen luomista, että ne eivät johda mihinkään, niin että ihmiset käyttävät tunteja aikaansa tiedon hakemiseen ja se ei sitten auta. Ja monissa maissa on saatu äh, paljon kokemusta tiedon välittämisestä, miten me voisimme oppia näistä maista liittyen siihen, kuinka voisimme paremmin äh, antaa ja tarjota tietoa niin, että me emme vain tekisi turhaa työtä, mutta saisimme selkeämpää tietoa yrityksille. Sitten maksujen viimästymiseen liittyen monilla, monilla tavoilla toimet ovat hyödyllisiä, mutta eräillä alueella. Minä jopa kuulin hyvin suuren yrityksen sanoman, että se ei enää halua käyttää pk-yrityksiä alihankkijoina tämän maksuviivästyksiin liittyvän direktiiven vuoksi, sillä pk-yritykset eivät voi tarjota sellaisia joustavia ehtoja, joita yritykset toivovat, maksuavat ovat hyvin pitkiä, eli näin maksuviivästysdirektiivi itse asiassa aiheutti sen, että se on saanut pk-yritykset kärsimään eikä auttanut niitä. Kaikki vaikuttaa monimutkaisemmalta ensi silmäyksellä ja meidän pitäisi tässä varmistaa, että voimme äh, tehdä jotakin näiden asioiden suhteen. Äh, äh, niin, onko maksuviivästys direktiivi jo siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Minä olen kuullut, että kaikkialla ei ainakaan. Minä olen käsittänyt, että itse asiassa Ranska on siirtynyt jopa lyhyempiin maksuaikoihin kuin tässä maksuaikadirektiivissä oli, ja tämä on pk-yritykselle ongelmallista. Nyt komissio saa vastauspuheenvuoron, jos niin haluatte. Ja sitten yhteenvedonomaisesti edustaja Ryby. Be... Kiitos paljon, puhun ihan lyhyesti koska mielestäni olemme kattaneet jo tuossa aikaisemmassa keskustelussa lähes kaiken. Haluan sanoa, että pidän tervetulleena edustaja Rybingin mietintöä. Näin saamme selkeän parlamentin kannan joihinkin keskeisistä kysymyksistä, jotka koskevat PK-yrityksiä kansainvälisesti, markkinoiden säätely ja niin edelleen toimintamahdollisuudet. Kiittäisin edustaja Rybikiä, koska hän on todella vankka taistelija meidän rinnallamme pk puolesta. Kaikki asiat, jotka hän on maininnut, esimerkiksi, että se pitäisi saada inventaario VTO-säännöstä Erasmus nuorille yrittäjille, klusterit verkostosta ja niin edelleen. Nämä kaikki voidaan kattaa SIPin ja KOSMEN kautta. Kiitokset teille, koska nämä ovat keskeisiä prioriteetteja. Lisäksi haluaisin sanoa vastauksena joihinkin esitettyihin kysymyksiin, että me kyllä hyvin ymmärrämme tuon tieto-ongelman jonka edustaja Ford otti esiin. Meidän on pyrittävä välttämään tilanne, jossa PK-yrityksiin virtaa valtavasti tietoa ja lopulta he saavat tavallaan vähemmän tietoa kuin tällä hetkellä. Kyllä, yritykset voivat myös tukehtua tällaisen tietotulvaan. Ja haluan vakuuttaa, että me rakennamme sen asiantuntemuksen varaan, jota jäsenvaltioissa on. Siksi kartoitamme nyt tilannetta. Maksuviivästysdirektiivistä sitten. Haluaisin sanoa, että varapuheenjohtaja Jani on kirjoittanut kaikille jäsenvaltioille, kaikille. Tämän direktiivin on oltava voimassa 15. helmikuuta 2013. Julkishallinnon on maksettava velkansa 30 päivän sisällä. Hän on kirjoittanut kaikille jäsenvaltioille nyt, että älkää odottako siihen maaliskuuhun 2013, vaan toteuttakaa tämä jo aikaisemmin, koska nyt pk-yritysten kanssa ongelmana ei ole niinkään rahoitusongelma, vaan se, että he ovat monien alan paikallishallinnon rahoittajia. Tällaista tilannetta ei voida hyväksyä. Me todella haluamme auttaa pk-yrityksiä. Kyse ei ole ainoastaan luotonannosta, vaan siitä, että julkishallinto maksaa velkansa ajoissa niin, että vältetään se, että PK-yritykset muuttuvat tavallaan tämän hallinnon pankiksi. Joissain maissa on jo lähetetty vastaus ja siellä ennakoidaan, esimerkiksi Alankomaissa. Muut maat valmistelevat tätä varmasti, mutta tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia. Lopulta suhteessa edustaja Perilon kommenttiin olen samaa mieltä. Todella pk-yritykset ovat hyvin ratkaisevassa asemassa ja kaikkien välineiden on kuljettava oikeaan suuntaan. Siksi on tärkeää, että kaikki välineet löytävät oikean paikkansa. Joten haluaisin vakuuttaa, että komissio odottaa nyt kaikkia suosituksia, joita teillä on, mutta meidän on huolehdittava siitä, että meidän välineemme koordinoidaan niin, että tuetaan PK-yrityspolitiikkaa. Kaikki tehdyt ehdotukset, klusterit, standardit, osaaminen, rahoituksen saaminen, tiedon jakaminen kaikkien ehdotusten osalta, kaikki nämä ehdotukset voimme ottaa huomioon. Kiitos oikein paljon kollega Rybinkin. Minä haluaisin kiittää pääjohtajaa oikein sydämellisesti. Komission aloite mielestäni erityisesti komission Tajanin ehdotus, joka luo puitteet toimintaedellytyksille, menee oikeaan suuntaan. Huolena on siis se, miten PK-yritykset jotka haluavat toimia kansainvälisesti, myydä internetin kautta, käyttää uusia maksumahdollisuuksia, käyttää logistiikkaa, jota on syntynyt maailmanlaajuisesti. Miten nämä yritykset saadaan hyvään asemaan kansainvälisessä kilpailussa? Totta kai ensin on kyse siitä, että pitää saada lisää rohkeutta siirtyä uusille mantereille ja siksi nuorten yrittäjien Erasmus on hyvin tärkeä asia – Erittäin hyvä aloite. Meidän pitäisi pitää mielessä tavoite. Esimerkiksi kiinalaisilta voisimme oppia siitä, miten monet nuoret lähtevät vuosittain ulkomaille. Olin Saudi-Arabiassa vähän aikaa sitten 8 miljardia euroa halutaan nyt ottaa käyttöön, jotta nuoret voivat lähteä ulkomaille ja sen jälkeen sitten perustaa yrityksiä Saudi-Arabiaan. Näistä maista voimme paljon oppia tämä ohjelma voisi saada ehkä paljon enemmän määrärahoja. Näin voisimme todella kääntyä nuorten puoleen, saada nuoria yrittäjiä luomaan uusia työpaikkoja. 23 miljoonaa pk-yritystä tällä hetkellä Euroopassa. Jos jokainen yritys palkkaisi vain yhden työntekijän, niin meillä ei pian olisi työttömyyttä. Eli tässä aivan uutta potentiaalia ajatellen juuri nuorten yritysten vientimahdollisuuksia. Kiitos, kollega Fordia myös. Mielestäni on tärkeää ajatella sitä, että menestystä voidaan saada aikaiseksi ainoastaan silloin, jos tarjotaan tuotteita ja palveluita, joita todella ostetaan myös maailmanmarkkinoilla. Miten näin siis ainoastaan voidaan saada voittoa, voidaan maksaa kunnollisia palkkoja ja myöskin maksaa velkoja. Kiitos. Paljon kiitoksia. Näin siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kohta kuusi energiapolitiikan yhteistyö rajanaapureiden kanssa. Strateginen lähestymistapa varmaan kestävään ja kilpailukykyiseen energiahuoltoon. Annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Herzog, teillä on puheenvuoro. She's phoning. Hän on juuri puhelimessa. Frau Kollegin Herzog. Kollega Herzog, teillä on puheenvuoro tuota seuraavaa esitysistään kohtaa varten. Tehän olette esittelijänä kai tuossa kohdassa kuusi. Teillä on nyt puheenvuoro. hän aloittaa puheenvuoronne? Äh, olen pahoillani, herra Kreutzmann. Tämä oli hyvin kiireellinen puhelu. Olen pahoillani. Kyllä aivan. Hyvät kollegat, koskien tarkistuksia, joita on tehty energiapoliittisesta yhteistyöstä. Me olemme voittaneet aikaa, sillä AFET vielä tekee töitä mietinnön parissa ja tämän vuoksi mietinnöstä äänestetään 7. ja 8. toukokuuta juuri ennen Eurooppa-päivää. Tämän vuoksi meillä on paljon aikaa vielä neuvotella. Haluaisin kiittää suuresta määrästä tarkistuksesta 82 on saatu. Me pyrimme saamaan aikaan kompromissitarkistuksia mahdollisimman monista kohdista. Uskon, että kollegat enimmäkseen ovat samoilla linjoilla kuin minä, joten en usko, että mitään suuria konflikteja nousee esiin tai suuria ongelmia. Haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijöitä, Roa Carvajoa, Nikit Chavelaa ja Tormesia ja Niki Valeania. Tässä tilanteessa ei ole tarpeen ehkä sanoa tämän enempää, sillä suuria ristiriitoja ei ole olemassa. Pyrimme saamaan aikaan kompromissitarkistuksia, jotta teksti olisi paras mahdollinen. Olemme käsittäneet, että sisämarkkinat vaativat tietoa jäsenmailta. Koordinaatio pitää tehdä paremmin jäsenmaiden välillä ja uskon, että parlamentti tulee olemaan hyvin yhtenäinen tämän aloitteen suhteen. Olen kollegilta saanut hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia. Kiitoksia. Oikein sydämelliset kiitokset kollegat esittelijät, Pyydän, että puhutte enimmillään kolme minuuttia, koska noin viideltä – on koordinaattoreiden kokous. EPP-ryhmän nimissä edustaja Kavaria. Uh, thank you very much, uh, president. Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, rouva Herzogia, hänen hyvästä työstään. Olen yleisesti ottaen mietinnön sisällön suhteen samalla mieltä hänen kanssaan ja olen myöskin sitä mieltä, että tämä mietintö on vahvaa tukea lainsäädännölliselle työlle, esittelijä Kaarinsille. Meillä on ryhmätarkistuksia, joiden tarkoitus on parantaa tasapainoa esimerkiksi kysynnän ja tarjonnan suhteen, tuottaja- ja kuluttajamaiden tilanteen suhteen, teollistuneiden, teollistuvien ja nousevien maiden tilanteen suhteen ja myöskin eri rajakysymysten suhteen, itäisen, eteläisen, ja Välimeren alueen rajojen suhteen, länsirajojen suhteen, Atlantin alueen, jotta voisimme mahdollisimman paljon saada monimuotoistumista aikaan tuottaja- ja välittäjämaiden välillä. Myöskin esitimme tarkistuksia teknologisiin ratkaisuihin ja teknologiayhteistyöhön liittyen ja jotta standardisointia ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa korostettaisiin, kun halutaan luoda standardeja uusille teknologioille. Minä en näe myöskään ongelmia tai erimielisyyksiä eri tarkistusryhmien välillä. Odotan hyvää yhteistyötä ja uskon, että tämä työ tulee olemaan helppo. Pääsemme helposti kompromissitarkistuksiin. Kiitoksia. Non Paljon kiitoksia. Alde ryhmän nimissä Valanne ei ole paikalle, joten vihreiden nimissä edustaa Turmas. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun englantia. Koska editin on näin varmasti helpompi kuulla viestini. Edit, kiitos tästä mietinnöstä. Yksi asia, jota painottitkin, on se, miten tärkeä koordinointi on jäsenvaltioiden kesken, samoin kuin tiedottaminen siitä, mikä on politiikka EUn, Kiinan, EUn, Intian välillä, mutta myöskin kansainvälisessä organisaatioissa, kansainvälisessä energiajärjestössä esimerkiksi, pitäisi välttää se, että eri EUn jäsenvaltiot istuvat tällaisissa paikoissa pöydän ympärille ja puolustavat erilaisia kantoja, ikään kuin ei olisi minkäänlaista koordinointia etukäteen strategisesta yhteistyöstä teknologian alalla kumppanuusmaiden kanssa. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi myöskin pohtia sitä, mitkä ovat markkinat ja minkälaisista volyymeista on kyse kahden tulevan vuosikymmenen aikana. Uusi teknologia-arvio käsittääkseni saadaan muutaman kuukauden kuluttua, mutta käsittääkseni energiatehokkuus, uusiutuvat energiavarat ja kaikki, mikä liittyy verkkoihin, siirtojärjestelmiin, esimerkiksi mutta myöskin tällaisiin mikroverkkoihin. Tässä varmasti 75 tai 80 prosenttia markkinavolyymista on, jos ei enemmänkin. Tiedätte, että vaikka eu budjetissa on käytetty – miljardeja, niin tällä alalla ei päästä kovin nopeasti eteenpäin. Kyllä meidän pitäisi ajaa edelleen, mutta markkinat keskittyvät nyt paljon uusiutuviin energialähteisiin ja verkostokysymyksiin kehitysmaista. Yksi se, johon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota varmaankin, on se, että YK mukaan tämä vuosi on energian saatavuuden – vuosi. Huhtikuussa Makimun YK nimissä järjestää suuren konferenssin. Prosessi ei ole ihan selvä vielä, Rio-prosessi ja tämä energian saanti prosessi. Onko tässä kyse yhteisestä hankkeesta vai kahdesta erillisestä, mutta minusta tuntuu, että tässä on nyt aivan ainutlaatuinen mahdollisuus viedä tätä viestiä, että jos kehitysmaa on valmis – esimerkiksi ajamaan konkreettista tehokkuusohjelmaa kansallisen ohjelman kautta. Eurooppalaiset voivat löytää varoja budjettikohdista, mutta voimme tarjota teknistä osaamista merkintöjen teknisten standardien osalta. energiatalot esimerkiksi Euroopassa kehitelty konsepti, jota voitaisiin viedä. Tässä voisimme yhdistää voimamme. Biopolttoaineiden osalta – Komissio varmaankin hyvin pian tuo esiin tämän epäsuoran maankäytön aspektikysymyksen. Sekin saadaan nyt osaksi EUn lainsäädäntöä. Jos haluamme luoda vakaat vientimarkkinat kehitysmaista Eurooppaan, meidän täytyy pystyä arvioimaan koko biopolttoaineiden elinkaari. Se, miten tähän suhtaudutaan, on totta kai ratkaisevan tärkeää. Biomassa kysymys on ala, joka on koskenut alueellisia markkinoita. Pelletit, joita on käytetty tähän asti, ovat olleet eurooppalaista tuotantoa, mutta nyt nähdään, että jotkut, erityisesti hiilivoimaloiden toimijat, lähtevät ostamaan näitä pelettejä myös kansainvälisiltä markkinoilta, Kanadasta, Venäjältä, mutta myös Gaanasta tai muista Afrikan maista. Joten uskoisin, että biomassalle tulee maailmanlaajuiset markkinat, mutta jälleen kerran, jos halutaan huolehtia vakaista markkinoista, meidän pitää ihan alusta asti tärkeinä ottaa esiin se, että kyse on kestävyydestä ja kehitysmaiden kanssakin pitää keskustella kapasiteetista ja siitä, miten tärkeää on hoitaa kunnollista lainsäädäntöä ja noudattaa lainsäädäntöä. Kiitos. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Puheenjohtaja edelleen ilman mikrofonia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Editiä Tämä on todella poikkeuksellisen onnistunut, hyvin laadittu mietintö. Onpa sanottava, ettei siihen ole juurikaan lisättävää. Kuitenkin joitakin asioita haluaisin tässä kommentoida. Te puhutte teknisestä osaamisesta, Keski- ja Pohjois-Euroopassa, mutta entäs sitten ne eteläinen ja itäinen Eurooppa? On totta, että energia-alalla näillä alueilla on aika kiihkeäkin ajat, joten tästä syystä olen tehnyt muutamia lisäysehdotuksia, jotka osoittavat täsmällisesti, mitä tapahtuu energiamarkkinoilla Euroopan etelä- ja itä- kaakko- ja kaakkoisosissa. Sitten vielä toinen kommentti. On aivan selvää, että Rova Herzog ottaa aina huomioon monopolit ja yhteistyön Venäjän ja Euroopan välillä. Ehdotukseni on sellainen, että aloittaisimme vuoropuhelun Venäjän kanssa, jotta voisimme luovalla ja molemminpuolisella tavalla vahvistaa toimia, joiden tavoitteena olisi vähentää tällaista poissulkemista, jota on olemassa joillakin markkinoiden osa-alueilla. Emme voi ohittaa Venäjän markkinoita ja siksi olen tehnyt tästä asiasta tarkistuksen. Sitten tämä liuskekaasu. Glod haluaisi poistaa sen, mutta emme voi jättää syrjään tätä uutta tuotetta, joka on noussut kansainvälisille markkinoille, jota on olemassa kolmansissa maissa, joka on muuttanut Yhdysvaltojen energiakartan kokonaan. Se on myöskin täydellisesti muuttanut energia, hintapanoraman maailmanlaajuisesti, joten minun mielestäni se on mainittava ainakin kerran. Emme puhu tästä ympäristöstä enkä muista asioista, jotka liittyvät tähän, mutta kyllä tämä on kuitenkin huomioitava, koska kyseessä on tuote, jonka kanssa tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Lopuksi energiasuhteessa tarvitaan ennakoitavuutta, vakautta ja pitkäaikaisia investointeja. Tästä syystä on aina edettävä varovasti niin, ettei sotketa toisiinsa ulkoisia äh, suhteita, ulkosuhteita ja energiatoimitussuhteita. Kiitoksia. Mrs. Del Castillo. Kiitos oikein paljon, edustaja Del Castillo. Going to make any comment based on my amendments because... Kiitos puheenjohtaja, hän kommentoi näitä tarkistuksia, kun meillä on koordinaattoreiden kokous viideltä ja nyt kello on viisi yli viisi. Kiitos oikein paljon. Mr. Vidal Quadras. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Edith Herzogin mietintö täydentää kollegamme Christian Karensin mietintöä koskien tietojen vaihtomekanismeja hallitusten välisissä sopimuksissa kolmansien maiden kanssa energiakysymyksissä. Minun mielestäni nämä kaksi mietintöä jota voidaan pitää kokonaisuutena. Näiden avulla voidaan hyvin merkittävällä tavalla edistää todellista eurooppalaista energia-ulkopolitiikan edistämistä. Tämän tyyppisen politiikan kehittäminen on aivan selvästikin oltava prioriteetti Euroopan unionissa. E- esittelijä puhuu tästä mielestäni aivan oikein, kun hän toteaa, että Meillä on valtava ulkoinen riippuvuus energiatoimituksissamme. Tämä tuo meille heikkoutta ja meidän on muutettava se voimaksi, koska näin Tästä, tämähän merkitsee myös, että olemme energian suurin, suuri tuoja. Jos puhumme yhdellä äänellä, tämä heikkous muuttuukin voimaksi. Ja näin meidän on tehtävä. Jos emme siihen, siinä onnistu, niin emme kyllä ole tehtäviemme tasoilla. Minun mielestäni tämä mietintöluonnos on hyvin tasapainoinen ja hyvin onnistunut. Siinä on kohtia, joista olen täysin yhtä mieltä. Tässä on viittaus siihen, että on tärkeää saada aikaan täysin yhdennetyt energian sisämarkkinat. Tämä on aivan, aivan keskeisen tärkeää tällä lailla, tai myöskin edelleen esittelijä toteaa, että ainoastaan yhteenliitettävyys, yhteen yhteenriippuvuus ja solidaarisuus jäsenvaltioiden avulla on asemme, jotta voimme vastustaa tätä kolmansista maista e, riippuvaisuutta. Kolmas asia, sitä ei ole helppo muuttaa, mutta vaatimattomasti olen siihen kuitenkin pyrkinyt. Olen pyrkinyt tekemään jotakin parannuksia. Esimerkiksi olen pyrkinyt vahvistamaan sisäisen koordinaation näkökohtaa jäsenvaltioiden välillä, niin tässä esimerkiksi yhteisiä kaantoja kansainvälisissä energiayhteyksissä edelleen olisi korostettavaa sitä, että laadittaisiin strategia niiden maiden osalta, joiden energiankulutus nousee hyvin nopeasti, koska kyseessä ovat nousevat taloudet, jotka kasvavat hyvin voimakkaasti. Näihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Edelleen energian pitäisi olla keskeinen tekijä kehityspolitiikassamme. Ja toivon, että Rova Herzog hyväksyy nämä seikat myönteisenä panoksena mietintöönsä. Joka tapauksessa haluaisin onnitella Rova Herzogia erittäin hyvästä mietinnöstä. Speaker, Mr. Viimeinen puhuja, edustaja Odi. Pyydän puhumaan lyhyesti. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Aluksi aivan pieni käännösongelma kappaleessa 20, kun puhutaan ydinenergiasta. Termi, varmuus, safety on turvallisuudeksi käännetty. Usein näin tapahtuu. Haluaisin tehdä huomautuksen tästä, sillä turvallisuus on jotakin, mikä on jäsenmaiden toimivaltaan kuuluvaa ja varmuus sitten unionin. Sitten Jacques Delornella oli hyvin vanha ajatus, joka usein tulee uudelleen esiin vuosi sitten viimeksi liittyen eurooppalaisen energiayhteisön luomiseen. Olisiko tämä hyvä ajatus vai ei? Toivoisin, että komissio voisi tehdä jonkinlaisen maailmanlaajuisen vertailun siitä, kuinka muut mantereet, joiden kanssa olemme kilpailutilanteessa, ratkaisevat energian tuotannon varmuuteen liittyvät huolet. Kaikkihan ovat samanlaisessa tilanteessa. Olisiko mahdollisuus saada aikaan jonkinlainen vertailu siitä, olisiko tämä hyvä ajatus? Meillä ei ole teknistä dokumenttia olemassa. Komissio. Te saatte puheenvuoron. Voisikohan komissio vastata edustaja Odin kysymyksiin? Olkaa hyvä. You have the floor. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, first of all... Paljon kiitoksia ensin luvallanne Haluaisin pitää tervetulleena tehtyjä tarkistuksia. missä ymmärretään hyvin, miten energiapolitiikka on tärkeä ajatellen energian toimitusvarmuutta. Tärkeää on lisätä koordinointia jäsenvaltioiden kesken ja myös kun keskustellaan aiheesta kansainvälisissä järjestöissä on hyvin tärkeää, että kannat on koordinoitu. Pidämme myöskin hyvänä tasapainoa, jonka tarkistukset tuovat niin, että nähdään yhteistyön tarve energiantuottajamaiden kanssa, mutta myös muiden suurten kuluttajien eli kilpailijoiden kanssa. Muutama seikka, joista haluaisimme tuoda vähän lisää selvyyttä, kun tarkistuksia on tehty. Euroopan energiayhteisön esimerkiksi se, että luotaisiin oikeudellinen väline, joiden kautta asetettaisiin tällainen tarkkailukeskus me olemme jo pyytäneet energian valvontajärjestelmää ja se on ollut toiminnassa vuodesta 2008 ja näin yhdistetään tietoja, analysoidaan energiamarkkinoita kaikilta kanteilta. Tavoitteena on helpottaa päätöksentekoa ja näin on saatu monia julkaisuja ja raportteja säännönmukaisesti, kun uutta ehdotetaan, pitää myös muistaa se, että olemassa olevaa on jo toiminnassa. Toinen seikka, jota halusin kommentoida, liittyy komission tiedonantoon, jossa käytettiin EUn roolia, kun neuvotellaan sopimuksia kolmansien maiden kanssa. On pidettävä mielessä, että nämä sopimukset periaatteessa pyrkivät helpottamaan laajaa infrastruktuuria – johtamaan huomioon sääntelykysymykset, oikeudelliset kysymykset. Tarkoituksena ei ole niinkään puhua hinnanmuodostuksesta tai volyymeista. Ne ovat kapasitasolla tehtäviä sopimuksia. Ja sitten Euroopan energiayhteisöehdotuksesta sitten että kehitellään yhteistä ulkoista energiapolitiikkaa tietenkin asteittain tapahtuvaa kehitystä ja tällä hetkellä mielestämme ei vaadita uutta toimielinjärjestelmää. Viime vuosina on tehty paljon, jotta energiapolitiikka muuttuisi eurooppalaisemmaksi. Uusi oikeusperusta ymmärtää energiapolitiikan tavoitteet ja luo pohjan tuleville toimille, myös ulkoisten toimien suhteen. Ja lopulta me olemme huomanneet, että monet tarkistuksista puuttuvat kysymyksiin, jotka eivät ihan tarkkaan ottaen kuulu ainoastaan ulkoisiin energiapoliittisiin kysymyksiin. Esimerkiksi viittaudekset uusiutuviin energiavaroihin – tai verkostokysymyksiin, ne pitäisi ehkä ottaa joissain muissa mietinnöissä esiin. Tietenkin en halua tässä puuttua parlamentin työtapoihin sinänsä. Kiitos oikein paljon. Yhteenvedonomaisesti edustaja Herzog, voitte vastata. Thanks, Chairman. Just very short. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Kun keskustelin tarkistuksista, tarkistukset menevät nyt samoille linjoille. Energiapolitiikka on globaali kysymys. Euroopan unionin pitää tarkastella sitä sellaisena. Me emme ole vain ostajia ja markkinoista riippuvainen tekijä. Meillä on jotakin markkinoille tarjottavana, erityisesti tiedon ja uusien teknologioiden suhteen, ja olen samaa mieltä varjoesittelijöiden kanssa. Euroopalla on lisää arvoa tarjottavana, ja se on jotakin, jota lisätasona meidän pitäisi paremmin käsitellä. Tulevina kuukausina tulen tekemään töitä, jotta löytäisimme kompromissitekstiin kompromissitarkistuksia, jotta teksti olisi parempi. Me käsittelemme kaikkia kysymyksiä liittyen siihen, minkälaisia kansainvälisiä toimia me haluaisimme saada aikaan. jäsenmaiden kompetenssihan liittyy tähän kysymykseen. Impo, IMKO ja DV varmastikin valiokuntina parantavat tekstiä omalta osaltaan ja me tulemme neuvottelemaan niiden kanssa ja haluamme antaa hyvin vahvan viestin neuvostolle. Se, että annetaan lisää toimivaltaa Euroopan unionille, ei vie valtaa jäsenmaalta pois, se tekee vain lisäarvoa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Äänestys Itressä 8. toukokuuta. Näin tämä kokous päättyy. Sanon, että huomenna aloitetaan yhdeksältä. Horisontti 2020 kuulemistilaisuudella. Kiitos.